Colleagues, uh, we're going to make a start if you want to take your Hyvät kollegat, istutukaa, olkaa hyvät, voisimme aloittaa kokouksen. And the, um, the first item is the presentation by our... Ensimmäisenä aiheena meillä on uh, Välimeren erityistyöryhmä kysymys. Ja tämä on Euroopan komission sisäasioiden pääosaston pääjohtaja Matias Rueten esittelemä asia. Italian puheenjohtaja, puheenjohtajakaudella tämä on erittäin tärkeä aihe ja tätä käsiteltiin myös edelliselläkin puheenjohtajakaudella. Olen iloinen, että monet teistä ovat tulleet tänään paikalle. Tämä on tietysti hankala viikko joillekin. Monet ovat jo lähdössä lomalle ja olenkin iloinen, että täällä on kuitenkin monia paikalla. Ja nyt voitte saada puheaikaa iltapäivän kuluessa, varsinkin ne, jotka eivät saaneet aamupäivällä puheenvuoroa. Niin, Välimeren erityistyöryhmä käynnistettiin 7.8. lokakuuta 2013 pidetyn osa-asioiden neuvoston kokouksen jälkeen, sen jälkeen kun Lampedusassa 3. lokakuuta 2013 oli ollut lautta onnettomuus, jossa 360 henkilöä kuoli. Ja tästä. Annettiin tiedonanto ja komission tiedonannosta on sitten tehty työasiakirja nimenomaan siitä, miten tätä kysymystä implementoidaan. Ja me olemme keskustelleet tästä tässä valiokunnassa useaan otteeseen. Ja meillä on ollut DG, tai pääosast, energiapääosastossa ja muissa pääosassa työskennelleitä henkilöitä, jotka ovat myös käsitelleet tätä muilta kannalta. Italian puheenjohtajakaudellaan on tietysti tämän äh, ohjelman äh, vastuussa oleva taho ja sitten kun olemme saaneet kuulla alustuksen, myös edustajat voivat käyttää puheenvuoron tästä aiheesta. Ensin annan puheenvuoron herra Ryöteille, joka kertoo meille näistä, tästä erityistyöryhmästä ja sen jälkeen käyttää puheenvuoron Italia, Italian puheenjohtaja valtion edustaja ja sitten käymme keskustelun tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Herra Ryöte, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos oikein paljon ensinnäkin siitä, että sain kutsun ensimmäiseen varsinaiseen live-valiokunnan kokoukseen. Onnittelut myös ei ainoastaan kiitokset, vaan onnittelet myös teille puheenjohtaja tästä valinnastanne. Kuten jo sanoitte, olen nyt uusi täällä. Olen ollut työssäni noin parin kuukauden ajan, huolehtinut sisäasioista ja olen keskellä tätä nopeaa oppimisprosessia. En ole varma, olenko oppinut kaikkea, en, enpä varmaan ole, joten monet asiat voidaan ottaa ymmärtäen, että olen uusi. En halua esittää pitkää puhetta, vaan keskityn muutamaan keskeiseen seikkaan ja sitten pyrin vastaamaan kysymyksiinne. Ehkä meillä on keskustelu alustukseni jälkeen ja haluaisin myös oppia teidän kysymyksistänne oppia ymmärtämään vähän teidän ajatusmaailmanne. Taidamme kaikki olla samaa mieltä siitä, että maahanmuutto aiheena on yksi tärkeimmistä aiheista uudessa parlamentissa, uudessa komissiossa. Myös olette lukeneet puheenjohtajan suuntaviivat, jotka keskittyvät kovasti maahanmuuttokysymyksiin. Tänään olen puhumassa teille henkilöstön työasiakirjasta koskien Välimeren toimintaryhmää. Jos ajatellaan Välimeren aluetta yleisesti, niin meillä on paljon suurempi aihe tässä nyt käsillä, jos ajatellaan siirtolaisvirtoja viime kuukausilta. Ja jos ajatellaan Välimeren itäosia, länsiosia, tai katsotaan myöskin itään, katsotaan Ukrainan epävakaita oloja, niin meillä on varmasti paljon aiheita edessämme. Ei ainoastaan siis keskinen välimeren alue, johon on keskitytty pitkälti tähän mennessä. Puheenjohtaja on sanonut jo kaiken tarvittavan siitä, miten tämä välimeren toimintaryhmä syntyi. Enkä haluan nyt pitkästyttää teitä puhumalla yksityiskohdilla. 44 sivua tai 300 tointa, jotka on liitetty tähän Välimeren toimintaryhmän asiakirjaan. Siellä on siis paljon konkreettisia toimia, mutta keskusteluissa viimeksi kuluneiden viikkojen aikana – sisäoikeusministereiden tasolla on käynyt hyvin selkeästi ilmi se, että tarvitaan tiettyjä prioriteetteja, että priorisoidaan niitä toimia, joita pyritään ajamaan Itämeren keskisten osien osalta. Realiteetit ovat varmasti sellaisia, että kolmen pilarin rakenne voisi olla ihan paikallaan – Ensimmäinen pilari aivan selvästi kaikki ne toimet, joihin on lähdettävä tai joita on vahvistettava kolmansien maiden osalta. Tämä koskee liikkuvuuskumppanuuksia, alueellisia suojeluohjelmia sekä sellaisia kysymyksiä, kuten miten suhtaudutaan ihmisten salakuljetukseen, miten vahvistetaan verkostoja – joita voidaan saada tällaisia maahanmuuttovirkamiehiä liittoutumaan, verkostumaan ja miten voidaan vähentää alaan liittyviä riskejä. Toinen pilari hyvin selkeästi liittyy siihen, miten voidaan vahvistaa rajavalvontaa. Jotkut ihmiset ovat puhuneet tästä sanoilla post mare nostrum. Me olemme kovasti keskittyneet tilanteeseen traagisten tapahtumien jälkeen, joihin puheenjohtaja viittasi viime vuoden lokakuulta. Yli 360 ihmistä menetti henkensä Lampedusan lähellä. Valitettavasti, jos katsotaan lukuja, joita meillä on tällä hetkellä ensimmäisen kuuden kuukauden osalta, jos ajatellaan ihmisiä, jotka ovat menettäneet henkensä pyrkiessään ylittämään Välimeren 160 henkeä kuollutta Frontexista on raportoitu, eli tilanne on kyllä melko huono tällä hetkellä, vaikka Mare Nostrum toiminta on vahvistunut. Eli meidän pitää hyvin tarkkaan nyt pohtia sitä, miten toimimme tällaisissa tilanteissa. Jotain ajatuksia on, mutta jälleen kerran Minusta tuntuu, että keskusteluissa voimme hyödyllisesti niitä käsitellä. Kolmas pilari, siis kolmasimainen pilari ensin, ja sitten rajatoimet, ja sitten kolmas pilari, ja se liittyy solidaarisuuteen, vastuuseen Euroopan unionissa. Voin asian niin esittää, henkilönä, joka on edelleen ulkopuolinen, niin olen nähnyt leirien muotoutuvan solidaarisuuden ja vastuullisuuden taakse. Ja nämä leirit eivät oikein puhu toistensa kanssa, vaan periaatteessa vaan esitellään näitä sloganeita, iskulauseita. Ja meidän pitää kyllä voida toimia paremmin. Ja tässä toivon, että yhteistyö komission puolelta henkilökohtainen panokseni voi auttaa – jotta saadaan Euroopan unionin lähestymistapa joihinkin näistä kysymyksistä, eikä niin, että vahvistetaan tällaisia jakolinjoja. Tämä tarkoittaa ehkä EAS on vahvistettuja toimia, ehkä yhtenäisen turvapaikkajärjestelmän pitäisi toimia. Meidän täytyy voida käsitellä hätätilanteita ilman, että liikaa taakka kohdistuu tiettyihin maihin. Meidän pitää voida ajatella Dublinin asetuksen artiklaa 33 ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli lyhyesti meidän tulee nyt keskittyä, jos puhumme Välimeren keskiosista, Libyasta olen varma, että keskustelemme vielä – esimerkiksi, mutta teidän pitää pohtia sitä, mitä te voitte tehdä tässä yhteydessä. En ajattele tässä nyt ainoastaan välimeren toimintaryhmää, vaan sitä, miten muotoillaan politiikkaa tulevalle viidelle vuodelle. On sitten kyse laajasta keskustelusta, joka liittyy siirtolaisuuden maahanmuuton laillisiin reitteihin. Tässä on varmasti paljon työtä tehtävänä vielä, mutta tässä voimme edetä ainoastaan, jos meillä on hyvin vakuuttava tarina kerrottavana ulkorajojen osalta. Ja näen jo lähikuukausina tuolla odottelevana keskustelun eurooppalaisista rajavartioista mutta myöskin rajallisista budjeteista, joiden varoin tiettyjen virastojen on toimittava nykyisissä monivuotisissa rahoituskehyksissä. Miten voimme huolehtia sitä, että turvapaikkajärjestelmä, josta te olette päättäneet, toimii eurooppalaisena turvapaikkajärjestelmänä? Ja totta kai on pohdittava sitä, miten puututaan äärimmäiseen hankaliin kysymyksiin, ihmisten salakuljetuksiin esimerkiksi, mutta myös ihmiskauppaan. Kaikki tiedätte, että nämä ovat kaksi eri asiaa. Joten kun pohdimme toimia Välimeren alueella, pohdimme sitä, mitä on tehtävä konkreettisesti lyhyellä aikavälillä, niin monet periaatteellisemmat kysymykset kyllä putkahtavat esiin, mutta samalla eurooppalaiset kansalaisemme kyllä odottavat, että annamme vastauksia myös lyhyellä aikavälillä. Jätän puheenvuoroni tähän nyt puheenjohtaja. Euroopan parlamentti ei kai arvosta sitä, että byrokraatti puhuu liian pitkään ja vie näin puheaikaa parlamentin jäseniltä. Mielelläni kanssa ne yhteistyötä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia paljon, herra Ryöte. Kiitoksia myös siitä, että käytitte maltillisesti puheaikaanne, mutta otitte myös todellakin tärkeitä elementtejä näistä tämän erityistyöryhmään liittyvistä kysymyksistä. Haluaisin, että Italian puheenjohtaja, valtion edustaja toimisi hieman samalla tavalla, eli hän kertoisi meille näistä avainkäsitteistä, jotka liittyvät Välimeren erityistyöryhmän toimintaan ja tähän pakolaispakettiin ja Dublin-kysymykseen. Ja miten näette parlamentin roolin tässä kaikessa, koska implementoinnissa tarvitaan tiettyjä resursseja. Ja Ehkä olisi hyvä, että kävisitte läpi nämä avainkohdat sen sijaan, että puhutte pitkän tai pidätte pitkän puheen. Ja sitten voimme, miten oman tehtävämme osalta voimme viedä tätä sitten kukin taho yhdessä eteenpäin. Olkaa hyvä. <clears throat> Minä olen Filippo Kolomba, päivää kaikille. Minä olen koordinaattorina sisä- ja oikeusasioissa ja täällä Brysselin pysyvässä edustustossa. Ihan muutama sana vain, koska pääjohtaja jo esitteli aivan täydellisesti asiasisällön. Ihan pari sanaa vain siitä, mitä olemme sanoneet myöskin tuolla epävirallisessa YOS-neuvoston kokouksessa. Milanossa. Poliittisena aspektina mainitsisin, että se, mitä haluaisimme näinä kuukausina saada aikaan, on päästä eroon solidaarisuuden ja vastuun välisestä ristiriidasta, joka käy esille tämänhetkisessä keskustelussa. Tämä on sellainen keskustelu, joka on jollakin tapaa myöskin, myöskin jollakin tapaa teennäinen, koska molempien osapuolten on tehtävä osuutensa työstä. Milanossakin totesimme, että olemme Dublinin soveltamisen suhteen tyytymättömiä esimerkiksi vastaanottavien maiden kohdalla ja sellaisten maiden kohdalla, joissa tapahtuu tällaista sekundääristä liikehdintää. Eli näihin asioihin emme ole tyytyväisiä. Tulevina kuukausina siis haluaisimme toimia siten, että tämä tyytyväisyyden aste olisi suurempi. Ja se, mitä emme nyt onnistu saamaan aikaiseksi näinä kuukausina, ei varmaan ole mikään yllätys, koska aihealue on valtavan laaja. Se, mihin haluaisimme keskittyä, keskittyä on se, että tämänhetkinen tällainen hätätilalogiikka, joka vallitsee, jäisi taaksemme. Se, että Mare Nostrom käynnistettiin hätätilanteessa, on tosiasia. Mehän näimme, mikä tilanne oli silloin. Kyseessä oli humanitaarinen kriisi ja ajattelimme, että jotakin oli siis tehtävä. Ja siitä Mare Nostrum syntyi. On aivan selvää, että kyseessä oli väliaikainen operaatio ja että se toivon mukaan loisi sitten pohjaa ja tekisi tilaa tällaiselle kestävämmän luontoisille, luontoisemmille toimille joilla pystyttäisiin hallitsemaan keskisen välimeren siirtonaisvirtoja. Olemme tietysti tietoisia siitä, että kyseinen alue on vain osa ongelmaa tai oikeastaan ikään kuin osittainen seuraus alkuperäisistä ongelmista. Olemme täysin tietoisia, että kaikki Euroopan rajat, ulkorajat, ovat tai voivat olla ihan lähitulevaisuudessa siirtolaisvirtapaineiden alaisina. Eli me toivomme, että tulevina kuukausina onnistuisimme luomaan jollakin tapaa jonkinlaisen, jonkinlaisen kehyksen tai pohjan tai jonkinlaisen metodologian siitä, kuinka siirtolaistulvaa voidaan hallita. Keskisen välimeren kolmitahoinen hahmotelma, jonka pääjohtaja Rytter tuossa hahmotteli, on täysin hyväksyttävä ja olemme siitä samaa mieltä. Ja sekä teknisellä tasolla että, että pysyvien edustajien tasolla olemme keskustelleet siitä, että toivomme sekä komission että ulkosuhdepalvelun kanssa voitaisiin käynnistää mahdollisimman nopeasti toimia sekä kolmansissa maissa että, että operatiivisella tasolla, jolla voitaisiin hallinnoida keskisen välimeren kriisiä kestävällä tavalla. Ja tässä tietenkin Euroopan parlamentti on tärkeässä roolissa myös. Ja kuten ministerimme tässä tänä aamuna jo mainitsi, niin tässä tärkeässä roolissa on Frontexin vahvistaminen sieltä on lähdettävä liikkeelle aivan välttämättömästi, jotta keskiselle välimerelle saadaan sellainen operaatio aikaiseksi, jolla voidaan hallinnoida sillä valitsevaa tilannetta. Ja tässä tunnustamme tietenkin, kuinka Euroopan parlamentilla on tässä kaikessa tärkeä rooli. Toivomme, että parlamentti ei ole mukana pelkästään tasepuolella, rahoittajatahona, vaan myöskin poliittisena toimijana niin, että Euroopan tasolla olisi täysi tietoisuus siitä, mitä tällä hetkellä tarvitaan aivan yhteisinä toimina. Eli emme puhu pelkästään valvontatoimista, vaan myöskin Dublinin välineiden tehokkaasta toiminnasta. Siihen sisältyy monia toimivia välineitä. Meillä on vastaanottavana, ensimmäisenä vastaanottavana maana mm, lukuisia velvo, velvoitteita esimerkiksi tunnistamiseen liittyen ja muihin vastaanoton aspekteihin liittyen, niin olemme vakuuttuneita siitä, että näitä määräyksiä on noudatettava ja olemme vakuuttuneita siitä, että kaikki Dublinin velvoittavat, velvoittamat ja mahdollistamat toimet jäsenvaltioille tulee käyttää hyväksi, jotta voidaan tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet turvapaikanhakijoille. Ja jotta voitaisiin kunnioittaa myöskin näiden pakolaisten tarpeita. Muistan, että kuten tänä aamunakin on muistutettu, että pakolaiset pakenevat yleensä dramaattisista tilanteista, eivät he tänne muuten tulisi. Ja sitten vielä ihan lyhyesti mainitsisin, jotta aikaa ei kulutettaisi tässä turhaa, kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä tapahtuu näille henkilöille, jotka ovat tällä hetkellä Pohjois-Afrikassa ja tulevat Eurooppaan sieltä. Toivomme, että hyvinkin nopeasti saataisiin aikaiseksi alueellinen suojeluohjelma, joka jota vahvistetaan ja jossa on, jossa on voimakas uudelleensijoituskomponentti ja toivomme, että tällä onnistumme kaikki yhdessä tekemään yhteistyötä ja jokainen siinä kokonaisuudessa tekemään oman osuutemme. Sen aivan viimeisenä aspektina ennen puheeni päättämistä mainitsisin rikollisuuden vastaisen taistelun tietenkin. Eli ne rikolliset, jotka hallinnoivat näitä toimia, ovat tärkeä kohteemme. Tänä päivänä tähänkin päivään mennessä olemme onnistuneet pidättämään paljonkin salakuljetuksesta vastaavia tahoja ja toivottavasti aivan lyhyessä, lyhyen ajan sisällä, sisällä onnistumme hyödyntämään käytössämme olevia ää, paikallisverkostoja ja tiedonvaihtoverkostoja jotta pystyisimme iskemään näihin rikollisverkostoihin myöskin siellä alkuperämaissa, joista nämä siirtolaisvirrat ja myöskin salakuljetus lähtevät liikkeelle. <clears throat> Kiitoksia paljon. Ja sitten vielä uusille edustajille tässä yhteydessä, kun puhumme näistä, tästä erityistyöryhmästä, niin todellakin Italialla puheenjohtaja valtiona on vastuu tästä implementoinnista ja Euroopan parlamentti on ja tämä valiokunta on käsitellyt asiaa moneen otteeseen ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin meillä on ollut aiheesta kokemusta myös Dublin ja muut kysymykset ovat olleet esillä ja neuvosto on siis implementoinnista vastuussa, mutta tätä lainsäädännön kohtaa ei vielä implementoida. Ja nyt komissio ja parlamentti seuraa tilannetta. Tämä vain tietona uusille edustajille. Me varmasti ehdimme keskustelemaan tästä asiasta useaan otteeseen. Ja nyt sitten puhujan listalla Sipila, Karkou, Malmström, Dias de Mera, Gomez, Dali, Scott Keller muun muassa ovat pyytäneet puheenvuoron tähän mennessä. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? We've got plenty of time, so... Kyllä meillä on riittävästi aikaa. Yeah, and we've got, um, if you stick to, or said something? Sanotaanko nyt, että niin. Anteeksi, että sanoin, että meillä on paljon aikaa, mutta kaikki on suhteellista. Verrattuna siihen painajaiseen, mitä aamulla elimme, niin siihen verrattuna meillä on runsaasti aikaa. Me tietysti kaipaamme myös laatua ja koordinaattorit tietysti saavat oman aikansa. No, meillä on siis tasa-arvo myös näissä puheenvuoroissa. Ja kaikki saavat siis saman verran puheen aikaa, eli noin karkeasti ottaen kaksi minuuttia per puhuja. Kiitos. Pyrin pitämään kiinni parin minuutin puheajasta. ne mainitsitte 300 eri tointa. No, jään toivomaan, että siirtolais politiikka, välimeren politiikka todella toteutuu niin, että sitä lähestytään eri toimien kautta monialaisesti, mutta olen kuullut neuvostolta myös pitkälti, että puhutaan siitä, että Frontexia on vahvistettava. Frontex ei nyt ihan tiukasti ottaen käsittele pakolaisia, vaan se on rajoja turvaamassa. Eli kysyisin nyt, onko Frontexin nyt tarkoitus sulkea rajoja entisestään. Ja sitten pohditaan, ketkä lähet, päästetään sisälle. Mutta mitä pakolaisille tapahtuu, jotka sinne rajoille tulevat? Joudutaan pohtimaan, päästetäänkö heidät sisään. Olen kuullut nyt melko vähän siitä, miten ihmiset, jotka pakenevat sotaa tai katastrofeja, miten he voivat turvallisesti ilman, että joutuvat salakuljettajalle maksamaan pääsemään Eurooppaan. Toinen kysymykseni. Totta kai on selvää, että kaikki eivät pakene sotaa. Monet, jotka tulevat, pakenevat köyhyyttä. Tässäkin kysymys kuuluu, mitä laillisia maahanmuuton reittejä on Eurooppaan. Kriisimaissa jopa nähdään, että tarvitaan työvoimaa, ei ainoastaan akateemisilla aloilla, vaan myöskin muilla aloilla. Mitä mahdollisuuksia on tässä nyt ajateltu sinisen kortin ja kausityöntekijädirektiivin lisäksi? Eli mitä muita mahdollisuuksia on laillisesti maahanmuutolle? Tämä olisi varmasti tärkeää työtä. Ja sitten turvapaikkapaketista. Tiedetäänkö, kuinka pitkälti, jos näin on, jäsenvaltiot – lähtevät jo toteuttamaan tätä pakettia, jota he ovat olleet mukana työstämässä ja hyväksymässä. Ja viimeinen kohta vielä, Dublin ja pakolaisten jakaminen, mutta myös vapaaehtoinen lisää pakolaisten vastaanottaminen. Komissiohan on tarjonnut tästä rahaa. Voidaanko olettaa, että tällä alalla ainakin kriisiaikoina – kun pakolaismäärät lisääntyvät, niin saadaan aikaa tämän muutosta. Kiitos. Kiitoksia. Minun piti lisätä, että teidän ei aina tarvitse äh, esittää kysymyksiä. Voitte myös esittää omia mielipiteitänne. Voitte siis kysymysten lisäksi kertoa mielipiteenne liittyen näihin aiheisiin niin, että ne menevät neuvoston edustajalle, puheenjohtajan, valtion edustajalle ja komission edustajalle. Eli anteeksi, että aamuisessa Seppo nyt ECR-ryhmästä. Seuraava puhuja. First of all, I'd like to put on record. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kiitokset samoin kuin muut varmasti niille, jotka valtavassa paineessa, henkisessä paineessa myös joutuvat käsittelemään näitä ihmisvirtoja. Mutta uskoakseni, jos nyt katsotaan, miten tässä toimitaan, niin ikään kuin laastari pistettäisiin vain suuren haavan päälle, kun meillä on valtava lukuihin liittyvä ongelma. 35 000 siirtolaista Italiaan tänä vuonna. Jos ajatellaan Euroopan unionia, niin meidän pitäisi voida toteuttaa parempaa, yhtenäisempää strategiaa kuin tähän mennessä. Italiaan tulee merkittävä määrä ihmisiä, mutta lisäksi on mainittava, että suuri osa näistä maahantulijoista ei jää Italiaan. Olot kaikilla kunnioituksella ja vaikka resursseja on pyritty käyttämään, niin nämä olot, joissa ihmisiä käsitellään, niin ne eivät ehkä ole ihan sopivat ja prosessit, joiden kautta pyritään rekisteröimään ihmiset ja niin edelleen, eivät ehkä toimi kunnolla. Meidän pitäisi katsoa enemmän alueellisen suojelun ohjelmia lähtömaissa tai niissä maissa, jotka ovat lähtömaita lähellä. Meidän pitäisi katsoa kaiken kaikkiaan näitä oloja. Meidän pitäisi pyrkiä antamaan enemmän resursseja sinne, missä ne ovat tarpeen. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Voisimme tehdä YK kanssa tässä yhteistyötä, mutta on aivan valtavan tärkeää se, että sen sijaan, että pyritään vaan käsittelemään näitä ongelmia, kun ne tulevat esiin, niin meidän pitäisi käyttää nyt kyllä EUn painoarvoa niitä ihmisiä vastaan, jotka tässä ovat syypäitä siihen, että ihmiset lähtevät matkaan näin vaarallisella tapaa. Tämä on valtavan vaikeaa. Frontex ei ole suoraan vastuussa pakolaisista, mutta joka tapauksessa Frontex kohtaa näitä ongelmia merillä yhä enemmän. Ja minusta tuntuu, että me emme suhtaudu tähän ongelmaan riittävän vakavasti, emme anna riittävästi resursseja. Ja siksi puheenjohtaja, jos emme ole hyvin varovaisia nykyhaaste, joka on merkittävä, saattaisi johtaa kaaukseen. Ja siitä olisi haittaa kaikille eurooppalaisille ja EU-maineille myös. Mrs. Wickström, Celia. Cecilia Wickström. Chair. And I, of course... Kiitoksia puhemies. Minäkin tietysti olen tyytyväinen siihen työhön, mitä on tehty ja siihen, että tämä erityistyöryhmä jatkaa työtänsä. On erittäin tärkeää, että konkreettisten tulosten aikaansaaminen on merkittävä. Jotta olisi turvallisia reittejä päästä Euroopan maaperälle, ja koska sellaisia ei ole, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki maahantulijat tulevat salakuljettajien avulla laittomina maahantulijoina. Ja päästyään EUn alueelle sitten EU-jäsenvaltiossa he voivat sitten esittää turvapaikkahakemuksen ja olen nyt huolestunut huolestuneena, huolestuneena sivun kolme sanamuotoa esimerkiksi tämä merihevosverkosto. Eli että siinä pitäisi taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan, mutta sitten toisaalta ei ole minkäänlaisia laillisia ja turvallisia reittejä päästä unioniin. Eli yksi tapa taistella laitonta maahantuloa vastaan ja samanaikaisesti pelastaa henkiä on perustaa laillisia ja turvallisia reittejä päästä Eurooppaan. Ja kakkoskohdassa asiakirjassa on johdanto tai itse asiassa otsikko, joka on täysin järkevä. Siellä puhutaan laillisista tavoista päästä Eurooppaan, mutta useimmiten siellä puhu, viitataan opiskelijoista, puhutaan opiskelijoista ja työhön tulijoista. Tämä on tietysti hyvä. Minä itse olen esittelijänä opiskelijoita ja tutkijoita koskevassa mietinnössä. Toivottavasti siitä saadaan yhteisymmärrys ja olin Dublin-asetuksen esittelijänä ja ymmärrän oikein hyvin, mistä tässä on kysymys. Ja senpä takia olen sitä mieltä ja voisinkin sanoa, että meidän täytyy saada aikaiseksi laillisia tapoja turvapaikanhakijoille päästä Eurooppaan, koska muuten he jäävät yhä uudestaan salakuljettajien käsiin ja heidän henkensä tulee olemaan jatkuvasti vaarassa. Tänä päivänä EU:ssa uudelleen sijoitettavien henkilöiden määrä on naurettavan vähäinen. Hyvin vähän on jäsenvaltioita edes mukana tässä toiminnassa. Komissio järjesti konferenssin uudelleen sijoittamisesta tässä hiljattain. Ja kysynkin, että oletteko miettineet, että käynnistäisitte komission ja UNHCRn kanssa uuden kampanjan, jotta saataisiin enemmän jäsenvaltiota mukaan tähän uudelleensijoitustoimintaan. Ja osoitan tämän kysymyksen myös neuvostolle, koska nyt teidän käsissänne on korostaa Välimeren alueen tapahtumien tärkeyttä ja omissa jäsenvaltioissanne erityisesti, niin että saisimme lopultakin tähän ongelmaan Euroopan laajuinen lähestymistapa. Tätähän te pyydätte ja yritän tässä nyt hieman potkia teitä eteenpäin, ei, ei, ei nurkkaan ahdistaa, mutta enemmänkin sinne kentälle päin niin, että asiaan tartuttaisiin ja kaikki pääsisivät mukaan tähän prosessiin etsimään ja löytämään tapoja suosittaa jäsenvaltioille vastuunottoa itse olisin tyytyväinen myös, jos humanitaarinen viisumi olisi mahdollinen, tai mahdollisesti olisi väli, väliaikaisia konsulitoimistoja pakolaisleireillä. Tämä ilman muuta pelastaisi ihmishenkiä, ja olen todella pahoillani, että tätä ei mainita ollenkaan erityistyöryhmän asiakirjassa, ja haluaisin selityksen siitä, miksi tämä tärkeä aihe on jätetty kokonaan pois. Kiitoksia Cecilia ja nyt sitten herra Diaste Mera. Kiitoksia puheenjohtaja. Insiksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Ryyten ja toivottaa hänelle menestystä hänen tehtävässään. Hänen edeltäjänsä, hänellä oli joustavat suhteet kanssamme ja tänä aamuna kirjoitin kirjeen teille pyytäen tapaamista, koska haluaisin keskustella monista asioista, jotka kiinnostavat minua ja tätä valiokuntaa. Kun ajatellaan Claude Moraisin valiokunnan puheenjohtajan äh, esittämiä ajatuksia, niin olen samoilla linjoilla hänen kanssaan ja kun ajatellaan tätä istuntoa ja sitten kysymystä, jota käsittelemme, eli Välimeren erityistyöryhmää, niin voin sanoa, että olen samaa mieltä pitkälti, pitkälti siitä, äh, Cecilia Wikströmin kanssa siitä, mitä hän sanoi, koska tämä liittyy hyvin selkeästi tällaiseen väliaikaiseen tilanteen, kun ajat, tilanteeseen, kun ajatellaan sitä, mitä Välimerellä tapahtuu. Välimeren itäosassa, jossa mm, tämä muuttopaine on kaikkein kovimmillaan ja missä sitten tapahtuu paljon onnettomuuksia, niin siellä asiat ovat hyvin hankalat, mutta sitten taas Välimeren länsiosassa, jossa on Espanjan ja Afrikan välinen ranta-alue, niin siellä on myös paljon akuutteja kysymyksiä. Frontex on, on toteuttanut monia operaatioita. Ne ovat tietenkin tarpeen, ne ovat hyödyllisiä, mutta niitä ei ole ollut riittävästi. Eli minä olen sitä mieltä, niin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että Frontexia pitää vahvistaa. Teknisesti on mahdotonta valvoa tuhansia kilometriä merirajoja ja puolustaa näitä rajoja. Mare Nostrum on ollut epäonnistunut hanke. Se on EUn suuri epäonnistunut hanke se siitä ei ole ollut mitään hyötyä, se ei ole ollut riittävä valvomaan. sitähän ei, siihen luotiin tarkoituksena pelastaa ihmishenkiä, ei niinkään valvoa rajoja. Mutta sitten Frontex toimii siten, kuten tiedämme. Se tekee yhteistyötä ja tiedämme, että ulkorajojen valvonta kuuluu erityisesti kullekin jäsenvaltiolle. Frontex on virasto, jonka, jonka toteamus on se, että ja joka todistaa sen, että ulkorajat ovat kuitenkin yhteiset. Ja nyt me olemme antaneet, luoneet tämän vapauden, joka on tällainen Äh, transitvapaus. Kun ajatellaan pakolaisia, Euroopalla ei ole vielä pakolaiskysymyksissä yhteistä politiikkaa. Eurooppa ei pysty vielä oikeudenmukaisella tavalla jakamaan taakkaa. Bulgaria esimerkiksi ei pysty yksin ottamaan vastaan tai käsittelemään niitä pakolaisia, jotka tulevat Eurooppaan. Euroopan unionin pitää luoda todellista yhteistä politiikkaa myös pakolaiskysymyksissä. Tämä on minun ajatukseni. Uh, Kiitoksia. Ruotsi ja Bulgaria ovat esimerkkejä, kaksi erilaista esimerkkiä siitä, miten näitä kysymyksiä on käsitelty. Ja totta kai Syyria on tuonut siihen omat paineensa. Ska Keller on seuraava puhuja. Thanks a lot and also from my side. Welcome to your new Kiitos oikein paljon ja onnittelut uudesta virastanne. Toivon, että voimme tehdä paljon yhteistyötä tällä saralla Välimeren työryhmästä paljon otsikoita on nähty, mielenkiintoisia kysymyksiä, joita on pohdittu jo pitkään, mutta ymmärsin, että tarkoituksena ei ole tällaisen toimintaryhmän osalta ottaisiin kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, vaan saada myös vastauksia. Kun katson komission ohjelmaa, näen myös, että tässä on kyse aloitteista, pelkästä luettelosta oikeastaan. Mitkä ovat varsinaiset prioriteetit, mitä nyt on opittu? palautettu Lampedusasta. Sen jälkeen hän tämä Välimeren työryhmä perustettiin. Tämä minua kiinnostaisi. Myös ne kysymykset, joissa jotkut jäsenvaltiot vastustavat. Vihreiden kannalta, meidän kannaltamme siis yksi asia, joka olisi opittava. Sosiaalidemokraat ja liberaalit tämän jo mainitsivat. Kuten mainittiin Italian puheenjohtajakaudelle tänään aamulla, Valitettavasti ministeri Alfano ei ollenkaan vastannut kysymyksiin, joka liittyy lailliseen turvalliseen pääsyyn pakolaisten osalta. Se tässä on ongelma, kun ihmiset joutuvat lähtemään reiteille, jotka ovat vaarallisia, riskialttiita ja hyvin kalliita. Mutta tämä on ainoa tapa, muuta mahdollisuutta ei ole. Ja tämä on nyt ratkaiseva ongelma, mutta miten se ratkaistaan? Sitä ei voida ratkaista muuten kuin, että saadaan laillinen pääsy jotain kautta. UNHCRn mukaan turvapaikkajärjestelmä ei ole nimensä arvoinen edes, jos ei ole jonkinlaista reittiä päästä siihen järjestelmään. Eli miten tuohon keskeisempään kysymykseen vastataan? Tukholman ohjelmassa jo viisi vuotta sitten sanottiin, että meidän on katsottava tätä asiaa, tehtävää toteutettavuussuunnitelmia, tutkimuksia. Niitäkään ei ole toteutettu. Mitä nyt tapahtuu? Mitä on, uutta on tehty? Mitä Välimeren toimintaryhmä on esittänyt? Tietenkin Ymmärrämme, ettei komissio ole tässä suurin ongelma, mutta jotain aloitteita esimerkiksi komission puolelta kuitenkin. Me uudestaan sanotaan, että Frontexia pitää vahvistaa. Näin on sanottu jo monien suulla. Mitä täsmällisesti haluatte, että Frontex tekee, koska Frontex hoitaa eri ongelmaa kuin Syyrian pakolaiset. Mitä Frontexilta nyt tarkkaan odotetaan? näitä lisämiljoonia on nyt esitetty komission puolelta. Mitkä ovat ne tehtävät, joihin, ja haluan ihan täsmällisen vastauksen, Frontexin on tarkoitus lähteä nyt. Ehkä saataisiin kerrankin vastauksia, jos kaikki vain sanovat, että vahvistetaan Frontexia, niin emme koskaan tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Ja viimeinen kysymys. Komission puheenjohtaja on esittänyt, että Dublinin päätöksiä on vahvistettava. Parlamentti on tukenut jo monta kertaa tätä ajatusta solidaarisuudesta, mutta miten? Mikä on nykytilanne neuvostossa tällä hetkellä? Miten siitä epämuodollisessa muodostelmissa keskustellaan ja ehdotetaankohan jotain uutta Dublinin osalta? Niin, Sitten Miriam Dali. Thank you, Mr. Chairman whilst thanking the commissioner and the commission and all the stakeholders involved in the implementation of measures identified kun ajatellaan näitä toimenpideiden implementointia erityiseksi eri virastoja, jotka ovat mukana implementoinnissa. Haluaisin vahvist, äh, rohkaista kaikkia viiteryhmiä, jotta ne veisivät eteenpäin niitä toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka tässä erityistyöryhmän listalla on kun ajatellaan ihmiskauppaa, järjestäytynyttä rikollisuutta ja muuta laitonta kauppaa, nämä ovat tärkeitä toimia. Uskon vilpittömästi, että jos hallituksemme kokoontuvat yhteen ja katsovat yhdessä Frontexin, Europolin ja muiden virastojen kanssa, niin EU voi tuoda todellista lisäarvoa. Kun ajatellaan tätä Välimeren erityistyöryhmän raporttia, niin siellä mainitaan monia pilottihankkeita. Meidän täytyy myös katsoa näiden hankkeiden arviointi ja katsoa se, että niitä implementoidaan sitten kokonaisvaltaisesti. Välimerellä tarvitaan nopeita toimia ja meidän täytyy ottaa myös huomioon se, että etelärannikolta tulee koko ajan enemmän ja enemmän pakolaisia. Komission pitäisi valvoa näiden ja seurata näiden pilottihankkeiden toteuttamista. Pilottihankkeita tukevat myös monet tahot. Se onhan kyse hyvin positiivisesta hankkeesta ja meidän täytyy katsoa myös yhteistä prosessointia ja ehkä komissio voisi myös antaa tästä kohdasta lisää valaistusta. Kiitoksia. Sitten Anna Gomes. Even if uh, the approach... Kiitoksia. Vaikka lähestymistapa olisi tällainen sihteeristöön perustuva, josta en ole samaa mieltä, niin olisi aika kuvi, suuri kuvitelma vain toteuttaa tätä prosessia sillä tavalla kuin se on hahmoteltu, koska se ei oteta millään tavalla huomioon sitä, mitä oikeasti ulkorajoilla tapahtuu. Ei se tule toimimaan näin. Jos me toisaa yhtäältä ulkopolitiikan välineillä toimimme siten, että ne ovat täydellisessä ristiriidassa ponnistusten kanssa, jotka tähtäävät esimerkiksi takaisinottosopimusten allekirjoittamiseen. Jos tämä paperi ei ole, tai jos ne sopimukset eivät ole edes sen paperin arvoisia, paperimateriaalin arvoisia, millä ne on kirjoitettu, jos niitä koskaan edes pannaan täytäntöön. Johtajat puhuvat Libyasta maas, maana, ikään kuin se olisi vakaa maa, mutta kyseessähän on romahtanut valtio. Meidän sieltähän, sieltähän ulkoministeri pyysi kansainvälistä väliintuloa, jotta vältyttäisiin totaaliselta kaaukselta ja tämänhetkiset maahantulijat Libyasta eivät ole suinkaan libyalaisia, vaan he tulevat kaikkialta Afrikasta ja meidän politiikkamme on aivan hakoteillä suorastaan katastrofa- katastrofaalisessa tilanteessa. Ajatelkaapa nyt Afrikan sarven politiikkaamme. Eritrea, Etiopia, Sudan ovat niitä maita, joista suurin osa tai ainakin suuri osa näistä Euroopan tulevista henkilöistä on lähtöihin. Ja kehitys yhteistyövälineet ovat aivan hakoteilla. Meidän täytyy saada homma haltuun jotenkin täällä kotikentällä ja sen takia me tarvitsemme asianmukaisen ulkopolitiikan korkean edustajan, joka on myöskin komission varapuheenjohtaja, koordinoi kaikkea tätä, koska muuten tässä ei ole mitään järkeä, mikään ei toimi. Ja kysyisinkin nyt itse asiassa toisen kysymyksen. Voisitteko kertoa meille, mikä on ollut kaikkien näiden säästötoimien vaikutus meidän kansallisten resurssiemme käyttöön ja kykyyn toimia tämän strategisen puitteiston täytäntöönpanemiseksi, koska jos nyt katson omaa maatani Portugalia, ja huolimatta siitä, että ammattilaisilla on hyvää tahtoa, heillähän on ollut hirvittävä määrä resursseja käytettävissään mutta ja kaikenlaisia palveluita on yritetty rakentaa, mutta siitä huolimatta oma maani ei ole ainoa, joka on tässä tilanteessa. Jos haluatte, että toiminta on jollakin tavalla merkittävää ja järkevää, niin täytyy todellakin panostaa enemmän laillisten maahantuloreittien aikaansaamiseksi. Meidän täytyy saada parempaa työtä aikaiseksi tässä aihealueessa, tällä aihealueella kuin mitä olemme tähän asti tehneet. Kiitoksia. Sitten Silvi Silvia. Dans un autre, avec une autre manière de le présenter, je... No niin, haluaisin ehkä kertoa, tai esittää tämän asian hieman eri tavalla kuin tässä Anna edelläni. Kun ajatellaan tätä erityistyöryhmää, niin valitettavasti niin jatkuvuus toimissa on ollut sellaista, että sen on, se on katkenut jatkuvasti näihin tragedioihin. Ja komission jäsen Malmström on itse eh, viitannut siihen, kuinka tilanteet ovat olleet hankalia, mutta se mikä minua tässä nyt huolestuttaa on se, että meillä pitäisi olla tasapainoinen lähestymistapa niiden äh, ehdotusten osalta ja toimien osalta, jotka on toteutettu. Ja meidän pitäisi välttää tiettyjä äh, ikään kuin tällaisia puutelistoja, joita kukin jäsenmaa sitten omalta osaltaan esittää. Nyt tarvitaan sellaisia toimenpiteitä. Meidän täytyy katsoa esimerkiksi niitä toimia, jotka liittyvät siihen, mihin ihmiset sijoitetaan, minkälaisia menettelytapoja heidän kohdallaan toteutetaan. Ne eivät ole aina kaikki yhtä suosittuja. Sitten haluaisin tietää, tunnetteko sellaisen hankkeen, joka on MOAS-hanke. Mm, sitä käynnistetään ensi kuussa. Luin siitä eurooppalaisesta julkaisusta. Ja siinä on yksityisiä rahoitustahoja mukana. Eli tässä on kyse maltalaisen pariskunnan yksityisestä hankkeesta ja, ja mikä oli sitten komission kanta tähän ö, kyseiseen hankkeeseen? I, I heard something about this, but I, I don't know. Olen kuullut jotakin kyllä tästä, mutta en tunne sitä sen tarkemmin. Mary saattaa tietää tästä, mutta en nyt halua välttämättä häntä pyytää puhumaan. Olen kuullut tästä jonkinnäköisiä huhuja äh, tämän hankkeen osalta, mutta en tiedä tarkkaan ottaen, mikä siellä on sisältönä. No niin, puhujalista sitten pitenee ja pitenee, se on kyllä osittain minun syytäni. Sitten herra Kerkas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δύο προηγούμενοι συναδέλφοι έθεσαν το θέμα πάρα πολύ. Kiitos puheenjohtaja. Aikaisemmat puhujat puhuivat varsin osuvasti. Italian ja Kreikan osalta myös Frontex tekee osuutensa. Frontex pelastaa ihmisiä kuolemalta rannikoilla. Mutta jotta tätä työtä voitaisiin tehdä paremmin, niin Välimeren toimintaryhmän pitäisi voida puhua myös itäisestä välimerestä, eikä keskittyä liittyä keskisen välimereen. Suurimmat siirtolaisvirrat tulevat Pohjois-Afrikasta ja Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, mutta kehitykset Syyria, Irak, Palestiina. Näemme nyt, että pakolaisten määrä, jotka tulevat kaikkialta tältä alueelta, on kasvamassa jatkuvasti. Joten haluaisin kuulla, oletteko samaa mieltä tästä analyysistä, ja jos olette, niin miten tulisi sitä täytäntöönpanna. Toinen asia on se, että suojeluohjelmissa on saatava kolmannet maat sitoutumaan paremmin, jotta siirtolaiset voisivat oppia tietämään, miten riskialtista tällainen liikkuminen on. Tätä ohjelmaa ei ole laajennettu asiamaihin, vaikka sieltäkin on siirtolaisverkkoja. Aiotaanko näin tehdä? Thank you. The next. Kiitoksia. Ja sitten Thomas Cedowski. Grazie, presidente. Grazie. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia Rutterille, pääjohtajalle ja puhun italiaksi. Minä olen strategi ja minun on mahdollista kysyä, että onko olemassa jonkinlaista äh, Onko olemassa jonkinlaista strategiaa ja jotain erityistyökaluja, jotta Italia ja Euroopan unioni voisi toimia tehokkaasti eh, laittoman maahantulon ehkäisemiseksi. Sanotaan nyt vaikka viiden kohdan strategia koska strategia tästä puuttuu. Kiitoksia. Täällä yllättävän monet puhuvat Italia. Kiitoksia paljon. Niin, tähän puhuitte budjetista aamupäivällä. Sitten Kristiina Wenberg, olkaa hyvä. Voitte puhua ihan mitä kieltä haluatte. Jag eh, måste säga att Kiitos puheenjohtaja. Järkyttäviä ovat Välimeren tapahtumat, kun ihmiset hukkuvat, kun he pakenevat ja pyrkivät parempaan elämään. Olemme kaikki ihan samaa mieltä siitä, että haluamme asialle jotain tehdä. Se on ihan loistavaa, mutta voidaan tietenkin keskustella siitä, miten tämä asia ratkaistaan. Minun on kyllä sanottava, että Frontexin resurssia lisäämällä pelastamme ihmishenkiä ja ennen kaikkea myös vahvistamme ulkorajojamme. Ja tämä ehkä johtaa siihen, että ihmisiä salakuljettavat menettävät menettävät kiinnostuksensa tähän. Meidän on osoitettava ihmisiä salakuljettaville, että heidän on lopetettava toimintaansa, kun ihmiset asentavat henkensä alttiiksi. Cecil Wikström sanoi aikaisemmin, että EU-hun pitäisi päästä esimerkiksi niin, että lähetystöt auttavat paikan päällä. Miten tämä nyt ratkaistaisiin miljoonia pakolaisia? Miten valitaan, kuka EU-hun saa tulla? Olisi aika mielenkiintoista tietää, miten tässä on ajateltu. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä siihen, että autetaan ihmisiä paikan päällä pakolaisleireissä. Ennen kaikkea auttaa UNHCR, joka tarvitsee valtavasti tukea. Dublinin asetuksesta samoin Ruotsissa omassa maassani nähdään, että jotkut välimaaran maat ovat luovuttaneet esimerkiksi tämän, että kerätään sormenjäljet ja niin edelleen, koska painetta on niin paljon. Me pohjoisemmassa Euroopassa huomaamme tämän, kun siirtolaisvietoja on paljon. Meidän on voitava integroida maihimme tulevat kohdella niitä, heitä ihmisarvon omaisesti. Meidän on autettava mahdollisimman monia paikan päällä. Kiitoksia paljon. Nyt puhujalista suljetaan ja kolme viimeistä saavat puheenvuoron. Nyt herra Alla Aho, herra Voit. Anteeksi? Sora ja sinäkin saat puhua, koska aamupäivällä et saanut puheenvuoroa. Ja Cecil Kianke, Eli neljä viimeistä puhujaa ja sitten lista suljetaan. Seuraava puhuja on herra Halaho. Thank you, Chair. You mentioned the need to... Kiitoksia puhemies. Mainitsitte, että on tärkeää luoda yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä solidaarisuuden nimissä, ja jotta voitaisiin myöskin ehkäistä tällaista turvapaikkasoppailua, kuten Juncker totesi aikaisemmin. Mietin vain, mitä tämä käytännössä voisi tarkoittaa, koska kuten tiedämme, eri jäsenvaltioilla on hyvin erilaiset standardit turvapaikan myöntämiseen tai jo, oli se sitten perheenyhdistämistarkoituksessa tai jossakin muussa, ja jos halutaan myöntää tiettyjä etuuksia. Eli yhteinen järjestelmä vaatisi, että jotkut jäsenvaltiot nostaisivat omia standardejaan merkittävästi, tai sitten vastaavasti toiset laskisivat omiaan. Ja tämä epäilemättä olisi hyvin vaikeata, ellei mahdotonta poliittisesti, mutta myöskin taloudellisesti. Ja toinenkin asia vielä, nimittäin meidän tulisi muistaa, että monet, jotka tulevat Välimeren yli etsimään turvapaikkaa eivät ole pakolaisia vakiintuneiden kriteerien mukaan. He etsivät turvapaikkaa tai hakevat turvapaikkaa siitä yksinkertaista syystä, että on olemassa vain vähän laillisia muita reittejä tulla Eurooppaan. Monet sanovat, että niitä pitäisi olla enemmän, mutta ongelma on kuitenkin edelleen se, että Eurooppa, joka itse kärsii katastrofaalisesta työttömyystilanteesta, ei ole siinä tilanteessa, että sillä olisi kykyä tarjota sadoille tuhansille lähinnä ammattitaidottomille työntekijöille työtä, taikka integroida heitä yhteiskuntaan Näemme epäonnistumisen tulokset kaikkialla Länsi-Euroopassa tällä hetkellä, joten haluaisin tietää, mikä meidän pitkäaikainen strategiamme on. On selvää, että tällainen maahanmuutto ei poista köyhyyttä Afrikasta ja toisaalta se taas luo valtavia ongelmia täällä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt toivon, että jokainen puhuu vain kaksi minuuttia. Seuraava puhuja on Soraya Post. Tack, herr ordförande. Kiitos, puheenjohtaja. Ymmärrän, että lista täyttyi kovasti viimeksi. Ymmärrän, en ehtinyt puhua, mutta pohdin lähinnä sitä, miten EU:ssa pitäisi toimia. Meidän pitäisi ensin päättää, haluammeko toimia humaanisti vai haluammeko vain suojella omia rajojamme. Minusta tuntuu, että on hyvin tärkeää, että otamme kantaa juuri tähän kysymykseen ensin, ennen kuin lähdemme pohtimaan strategioita tai jaemme varoja eri tahoille. Kristiina Winberg puhui siitä, että ihmisiä pitäisi auttaa paikan päällä. Nämä asiat ovat mahdollisia mahdollisesti yhdistettävissä. Kyllä Euroopassa on riittävästi varaa auttaa ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja sortaa. Kun Kristiina Winberg puhuu erilaisista ehdotuksista, niin minä ajattelisin, jos ajatellaan romanien asemaa Ruotsissa, he ovat eurooppalaisia. Ja Kristiina Winbergin ja hänen puolueensa näkemys, he ajavat tällaista rasistista propagandaa niin se ei oikein vastaa sitä kuvaa, jonka hän antaa tänään, kun puhutaan hätää kärsivistä ihmisistä. Kiitos. Mr. Kiitoksia ja sitten herra Voit. Ja, ich danke für das äh, Wort. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin Röteä hyvin tarkkaan. Puhuitte tyytymättömyydestä maissa Dublinin sopimuksen suhteen ja ensimmäisestä vastaanottavasta valtiosta. Puhuitte ensin siirtymäkauden järjestelyistä. Varmasti Välimeren toimintaryhmä on pyrkinyt pelastamaan ihmishenkiä, mutta koko päivän tänään on keskusteltu siitä, että yksi ratkaisu on rajojen turvaaminen ja toinen on se, että laillistetaan laiton maahanmuutto. Tänään aamulla ministeri Orlando sanoi keskeisen asian tähän. Tämä ei ole keskusteluissa oikein tullut esiin, kun puhuttiin siitä, että on puututtava laittoman maahanmuuton syistä, syihin. Eikö se tarkoita juuri sitä, että pakenemisesta ei tehdä mahdotonta sinänsä, vaan huolehditaan siitä, että pako ei ole enää houkutteleva vaihtoehto, kun on kyse ihmisistä, jotka pakenevat köyhyyttä, eikö pidä taistella köyhyyttä vastaan silloin, saada investoijia, sijoittajia sinne, saada teollisuuden aloja investoimaan sinne, eikä niin, että aina puhutaan ainoastaan siirtolaisuudesta, eikö olisi nyt avuksi, että puututtaisiin asioihin siellä, missä ovat ongelmia juuret kun ihmiset lähtevät pakenemaan. Hyvin voin ymmärtää sen, että monet haluavat uudenlaisia tulevaisuuden näkymiä, mutta monet pitäisivät myöskin hyvänä sitä, että heitä autettaisiin saamaan tulevaisuuden näkymiä omissa kotimaissaan. Kiitos. Viimeinen puhuja on Cecil Kienke. E, joo, sanoo. Niin, minun on pakko nyt palata ensimmäiseen kysymykseen, johon en saanut tyydyttävää vastausta tänä aamuna. Kun puhuitte siirtolaus, siirtolaisvirtojen hallinnasta ja vastaanotosta ja turvapaikkakysymyksistä, niin kuinka voidaan estää äh, järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen ja rahanpesu ja myöskin korruptio näissä konteksteissa? Eli minkälainen vastaus pitäisi antaa tämän erityistyöryhmän taholta näihin kysymyksiin. Pidän tästä kiinni, koska minun mielestäni tässä nyt sekoitetaan kaksi asiaa. Koska jos puhutaan Frontexin vahvistamisesta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että vahvistetaan valvontaa, emmekä puhu henkilöiden hengen pelastamisesta. Eli pitäisi integroida Frontex Mare Nostrumiin, jos tällaista ehdotetaan, niin haluaisin muistuttaa, että Mare Nostrumillahan oli aivan erityinen tehtävä, eli pelastaa ihmishenkiä, Frontexin tehtävä on valvoa rajoja. Haluaisin tietää, millä tavoin aiotaan Frontexin asemaa vahvistaa. Minun ehdotukseni olisi se, että annettaisiin kansainvälisen suojeluun oikeuttava viisumi, jolla pystyttäisiin mahdollistamaan henkilöiden maahantulo ja näin he pääsevät järjestäytyneen rikollisuuden käsistä pois. Ja tällä tavalla päästään eroon myöskin siitä mahdollisuutta tai siitä vaarasta, että ihmiset joutuvat kirjallis- järjestäytyneen rikollisuuden käsiin, vaan päästäisiin eroon myöskin vastaanotto-ongelmasta. Ja haluaisin tietää, että onko tässä ohjelmassa otettu huomioon henkilöiden integroiminen maahantulomaan yhteiskuntaan sen jälkeen, kun heidän henkensä on saatu pelastettua. Kiitoksia Cecilia. Ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, niin haluaisin sanoa muutaman sanan tästä erityistyöryhmästä, kun ajatellaan sitä, että jo ai, hyvän aikaa tämä erityistyöryhmä on ollut toiminnassa ja mm, teidän ei tarvitse, herra Ryytte, vastata kaikkiin näihin teknisiin kysymyksiin ja yksityiskohtaisiin kysymyksiin ö, tässä yhteydessä. Kuten herra Dias Meerakin sanoi, niin tämä on ikään kuin ensimmäinen askel siinä, kuinka haluamme luoda hyvät suhteet teidän kanssanne ja luoda hyvän yhteistyön pohjan tämän valiokunnan ja ö, teidän välillenne. Ja kun ajatellaan sitä, että neuvosto on vastuussa tämän kysymyksen implementoinnista, kuten jo aikaisemmin on mainittu, niin ehkä voitaisiin tässä vaiheessa ajatella niin, että vastaatte joihinkin näistä kysymyksistä, joita täällä on e, esitetty, mutta, mutta niin, nyt haluaisin tässä vaiheessa sanoa, että aion syyskuussa koordinaattoreiden kanssa käsitellä vielä sitä, miten voimme paremmin toimia näissä kysymyshetkissä ja kysymysten esittämisessä, jotta tämä tapahtuisi mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti. Kiitos paljon puheenjohtaja. Veitte sanat suustani, jos yhden asian täällä olen ymmärtänyt ensimmäisen kahden kuukauden aikana on se, että maahanmuuttopolitiikkaan kuin Rubikin kuutio, kun sitä vähän kääntelee. Luulee, että on selvittänyt yhden puolen, se näyttää ihan hyvältä ja sitten kun kääntää kuution toisen päin, niin se ei enää olekaan kohdallaan. Eli tässä politiikassa on tehtävä paljon erilaisia toimia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja monet kysymyksenne keskittyivät keskipitkän ja pitkän aikavälin työhön. En pyr'in nyt vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta varmasti olette kuulemassa uutta komission ja sen ehdokasta. Ja silloin toivottavasti voin briefata häntä, jotta saatte tyydyttäviä vastauksia. Tässä hengessä pyrin vastaamaan joihinkin kysymyksistä, mutta Toivon, että voimme pidemmällä aikavälillä tehdä hedelmällistä yhteistyötä. laillisten siirtolaisreittien kysymyksestä. Cecilia Malmström on viime vuosina pyrkinyt ajamaan monia näistä kysymyksistä, humanitaarisesta viisumista tai sitä keskusteluissa, kun on katsottu, voitaisiinko saada aikaan jonkinlainen jakoavain. Voidaanko tehdä konkreettisia ehdotuksia? Onko kyse tutkijoista ja opiskelijoista? Tämä ei nyt ehkä ole vastaus, mutta osa kuitenkin tätä koko palapeliä. Ja jos katsotaan kaiken kaikkiaan poliittisia suuntaviivoja, joita puheenjohtaja Juncker on esittänyt, niin laillinen maahanmuutto on siellä hyvin keskeisenä, kun ajatellaan tulevan komission asialistaa. Minulla ei toiveen pilkahdus, kun kuuntelin oikeus- ja sisäministereitä epävirallisessa neuvoston kokouksessa, jossa avoimesti pohdittiin tehokkaampaa tapaa ajaa uudelleen sijoittautumisohjelmia. 26 000 on luku, josta on puhuttu viimeksi kuluneiden kuukausien aikana. Geneven konferenssi järjestettiin. Pyrittiin saamaan enemmän sitoumuksia, mutta voimme varmasti puhua rehellisesti näin keskenämme. Tämä ei ole sellaista politiikkaa, jota kaikki jäsenvaltiot ovat kehittelemässä. 13 jäsenvaltioista sitoutuu joskus pienien lukujen kautta, mutta tämä on sellainen ala, jossa on vain taottava jatkuvasti tätä viestiä. Frontexiin. Ei Frontex tietenkään voi korvata jäsenvaltioiden toimia rajoilla. Samalla mielestäni Frontex voi selkeästi olla ehkä enemmänkin mukana yhteisten toimien toteuttamisessa, jotka toimivat tietystä jäsenvaltioista, joiden kautta saadaan liikkeelle lisää resursseja muista jäsenvaltioista – jotta voidaan auttaa tiettyjä jäsenvaltioita, jotka ovat suuren paineen alaisia. Tällaista työtä voimme tehdä ja sitä työstämme yhdessä kollegoiden kanssa myös Italian puheenjohtaja valtion puolelta, niin että voidaan tunnistaa tietyt profiilit, toimintaprofiilit, jotka olisivat mahdollisia toteuttaa sitten Frontexin kautta – tehden yhteistyötä Mare Nostrum-operaation kanssa. Selkeästi pitkälti on kyse myös toimista, joita toteutetaan kolmansissa maissa. Tietyiltä osin edustajat Gomez ja Guillaume oikeastaan ajoivat samaa asiaa, kun he pohtivat sitä, miten kehityspolitiikka, ulkopolitiikka, kaikki politiikka voidaan saada paremmin toimimaan yhteen. Yksi ajatus oli se, että saataisiin ulkoministerit ja sisäministerit tapaamaan. En ole ihan varma, onko tuo nyt paras mahdollinen ajatus, mutta – Ehkä te valiokuntana voitte myös olla yhteistyössä muiden valiokuntien kollegoiden kanssa, jotta voidaan huolehtia siitä, että lähdetään yhteisiin toimiin. Näin pääsen toisen seikkaan, jonka halusin mainita. Se on yleisempikin seikka, joka liittyy koko yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan, moniin muihinkin aiheisiin. Tällä hetkellä on vähän tapana, kun ajatellaan kaikkia virastoja, jotka toimivat aktiivisesti sisäasioiden saralla, että virastoja pidetään jotenkin erillisinä meistä. Mutta politiikkaa määritellään Brysselissä teidän toimestanne, neuvoston toimesta, komission ehdotuksesta ja sitten on huolehdittava vielä täytäntöönpanosta, joka toteutuu siis näissä virastoissa. Meillä kaikilla on nyt paljon työsarkaa siinä, että varmistetaan se, että virastot tekevät kanssamme yhteistyötä. En minä kritisoi ollenkaan niitä tai anna ymmärtää, että he toimivat nyt jotenkin toisin, mutta mielestäni emme nyt edes yhdistä niitä voimavaroja, joita meillä on älykkäämmällä tapaa. Näin voitaisiin tehdä ehkä tehokkaammin Ja näin voitaisiin sitten lähteä keskustelemaan siitä, mitä muuta tarvitsemme. Puheenjohtaja, näen tässä monia kysymyksiä, jotka kaipaisivat konkreettisia vastauksia. En usko, että olisi nyt kovin käytännöllistä käydä läpi kaikki kysymyksenne, erityisesti kun on sellaisia, joihin en pysty – vielä vastaamaan, kuten esimerkiksi se, miten yksityisesti hoidetaan pelastuspalveluita, mutta useimpiin kysymyksiin voisin vastata, mutta siihen saattaisi mennä kolme varttia, joten tavallaan mieluummin ottaisin vähän aikaa epävirallisiin keskusteluihin, jotta ymmärtäisin teitä paremmin ja voisin palata sitten jossain tulevassa kokouksessa, jolloin keskitytään enemmän näihin aiheisiin. Kiitos. Voinko tehdä ehdotuksen? Minä keskustelen koordinaattoreiden kanssa ja palaamme tähän asiaan syyskuussa, koska meidän täytyy konkreettisella tavalla päättää omalla puolellamme tästä asiasta ja sitten palaamme tähän ja tässä varmasti esitettiin juuri sellaisia spesifisiä kysymyksiä, joihin kaivataan vastauksia. Ja te varmasti teitte tässä yksityiskohtaisia muistiinpanoja edustajien kysymyksistä ja sitten voimme katsoa, jos voisitte syyskuussa palata näihin kysymyksiin, koska me tulemme varmasti vielä tätä asiaa käsittelemään myöhemmässäkin vaiheessa. Tulette siis saamaan minulta ja koordinaattoreilta ehdotuksen siitä, että käsittelemme erityistyöryhmäkysymystä myöhemmässä vaiheessa ja sitten tätä kautta edustajat, jotka ovat tänään esittäneet kysymyksiä, saavat yksityiskohtaiset vastaukset. So I'm even happy. Puheenjohtaja, tämä sopii oikein hyvin. Voin jopa tavata kollegoita myös kahden kesken. Toivon, että saan hyvin toimivan työsuhteen teidän kaikkiin, teihin kaikkiin. Ja voin jäädä tuohon salin ulkopuolellekin antamaan konkreettisia vastauksia, jos niin toivotte, mutta varmasti syyskuussa olisi paikallaan käydä kattavampaa keskustelua. Kiitos. Kiitoksia paljon. Kiitokset kaikille ja myös Italian puheenjohtaja valtion edustajille. Kiitokset tästä keskustelusta. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on Lissabonin sopimuksen lisäpöytäkirja 36. Ja siinä puhutaan yhdistyneen kuningaskunnan siirtymäkauden uh, opting out-mahdollisuudesta. Um, okay, Colin, just wait for a small exit while uh, I read this out. If you're leaving, please do jos lähdette salista, niin pyydän teitä poistumaan mahdollisimman hiljaa, jotta me voimme jatkaa työtämme. Kuten kollegat tietävätkin, meillä on Lissabonin sopimuksen siirtymäpöytäkirja, pöytäkirja numero 36. Enkä nyt lähde käymään läpi sitä kokonaisuudessaan, koska kollegat sen tuntevat hyvin. Ja varsinkin yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevat edustajat tuntevat sen oikein hyvin, ehkä eivät muut niinkään kyllä tämä osoittaa, tai eh, on kiinnostava asia monien mielestä. Tämä ei ole mitenkään puhtaasti yhdistyneen kuningaskunnan aihe tai oma asia, mutta niin, kuten tiedätte, Lissabonin sopimuksen siirtymäpöytäkirja, pöytäkirja numero 36, sisältää viiden vuoden siirtymäkauden niin, minä jatkan kyllä kokousta. Sofi, tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä käytin tätä nuijaa. Pöytäkirja numero 36 sisältää viiden vuoden siirtymäkauden koskien tavanomaisten EU-sääntöjen soveltamista poliisia ja rikosoikeustoimien osalta, jos ne on hyväksytty ennen määräpäivää ja etenkin tämä koskee Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ja artikla 10 lisäpöytäkirjassa 36 on antanut mahdollisuuden tähän ja se antaa siis yhdistyneen kuningaskunnalle mahdollisuuden päättää viimeistään 31. toukokuuta mennessä, aikooko se käyttää tätä mahdollisuutta opting outiin ja lopputulos on se, että yhdistynyt kuningaskunta lakkaa soveltamasta yhteisön lainsäädännön entisen kolmannen pilarin ei-Lissabonistettua osuutta. 24.7.2013 päivätyllä kirjellä yhdistyneen kuningaskunnan pysyvä edustaja ilmoitti neuvostolle, että yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt käyttää edellä mainittua opting out-mahdollisuutta. Ja sitten protoko- tai lisäpöytäkirjan 36 mukaisesti yhdistynyt kuningaskunta voi mihin, milloin tahansa myöhemmin sitten palata takaisin tähän järjestelmään. Ja nyt sitten yhdistynyt kuningaskunta on epämuodollisesti ilmoittanut aikeestaan ottaa käyttöön 35 välinettä, viisi Schengenin toimia ja 30 ei-Schengen toimia. Välttääkseen juridista ja operatiivista aukkoa yhdistynyt kuningaskunta toivoo, että tämä päätös tehdään samaan aikaan kuin tämä mahdollisuus käyttää opting outia, eli ensimmäinen joulukuuta 2014. Nyt komissio on saanut vastu, vastuukseen ja tehtäväkseen tutkia nämä pyynnöt näistä ei-Schengen toimista. Ja ennen vaaleja käsittelimme jo valiokunnan kokouksessa tätä asiaa 10. huhtikuuta ja lisäksi 16.6. pääsihteerikomissiosta on lähettänyt parlamentin tällaisen työasiakirjan, epämuodollisen työasiakirjan, jossa käsitellään tätä aihetta. No niin, olen pääsemässä jo loppuun. Parlamenttia pitäisi kuulla tästä tärkeästä aiheesta ja siksi meidän täydä, täytyy käydä keskustelu aiheesta. Ja myös komission ja puheenjohtajavaltion edustaja pitää olla paikalla. Meillä on komission oikeudelliselta osastolta täällä edustaja paikalla, herra Smulders. Ja sitten sitten on puhujalista oikeudelliselta osastolta herra Datenschuk ja oikeuspääosastosta meillä on herra Tell ja Sipala, joka on ö, sisäasioiden pääosastolta komissiosta ja, ja Dan, Dan Jenkins oikeusosastolta saa puheenvuoron ensiksi. Ähm. Niin kyllä, minä olen juuri tämä äsken nimeltä mainittu henkilö. Niin kuten kuulitte, kyseessä on nyt toinen kerta, kun komissio, komissiolla on tilaisuus esitellä libevaliokunnalle sen tekemän työn tila pöytäkirja 36 suhteen, ja tämä vastaa komission sitoumukseen informoida Euroopan parlamenttia asioista viime kerran. Viimeisen kerran 10. helmikuuta 2013 selosti, että tässä on kyseessä kaksi aspektia yhtäältä. Ensinnäkin siirtymäkauden lopussa joka siis soveltaa kolmannen, joka sovelletaan kolmannen pilarin sääntöjä, jotka sovelletaan kaikkiin sen valtioihin ja toisaalta sitten taas yhdistyneen kuningaskunnan jättäytymistä pois tästä järjestelmästä. Viimeisen kokouksen jälkeen komissio on suorittanut lainsäädännön täy- kehityksen täydellisen kartoituksen ja toukokuussa tästä julkaistiin työasiakirja. Se on 2014-0166. Se on liitteenä tässä asiakirja-aineisto tähän kokoukseen. Nyt komissio tutkii, onko on jotkut näistä ö, laista tai säädöksistä ö, jo aikansa eläneitä ja voitaisiin jättää pois. Mitä tulee? Niin, olette kuulleet, että UK on päättänyt tulla takaisin tämän järjestelmän piiriin 35 lainsäädäntö, säädäntövälineen osalta. Ja nämä toimenpiteet on analysoitu pöytäkirjan ehtojen mukaisesti, nimenomaan lainsäädännön yhdenmukaisuus on ollut tarkasteltu, tarkasteltavana ja sen toteutettavuus. Ja Schengen-välineisiin ja muihin välineisiin liittyen komissio on suorittanut tutkimuksensa. Komissio ja yhdistynyt kuningaskunta saivat kesäkuussa yhteisymmärryksen teknisestä analyysistä koskien UK tekemää ehdotusta non-Schengen välineiden osalta. Ja komissio ilmoitti parlamentille sekä myöskin komission ja UK välistä kirjeenvaihdosta. Se ilmoitti parlamentille tuolloin. Viralliset päätökset asiasta voidaan tehdä vasta ensimmäinen joulukuuta 2014. Se tarkoittaa sitä, että komissiokollegio, joka on silloin virassa, on tietenkin sitten päätöksistä vastuussa. Kuitenkin Kaikkien etujen mukaista oli saada aikaiseksi selkeä poliittinen ymmärrys asiasta tällä hetkellä. Nämä ovat vakavia asioita ja meidän täytyy välttää se tilanne, että joulukuun alussa oli jonkin, olisi jonkinlainen lainsäädännöllinen tyhjiö. Sen takia päätökset täytyy tehdä ja tämänhetkinen tilannekatsaus on siellä komission johtopäätöksessä nähtävissä. Komissiolle annettiin tässä asiassa hyvin spesifi tehtävä. Se oli se, että tarkasteltaisiin UK tarjoamaa listaa näistä lainsäädäntöelementeistä, jotta voitaisiin varmistaa, varmistaa olisiko oikeus, juridinen johdonmukaisuus taattu ja voitaisiinko ne panna täytäntöön yhdenmukaisella tavalla. Haluaisin muistuttaa, että pöytäkirja 36 ei anna komissiolla yleistä toimivaltaa määrätä UKlle, mitä välineitä sen pitäisi ottaa käyttöön. Lukuisia välineitä tutkittiin hyvin yksityiskohtaisesti ja lopulta johtopäätöksissä todettiin, että kolme EUn määräystä tulisi lisätä lainsäädäntöön, kun, kuten myöskin Euroopan ö, oikeusverkostoa koskeva säädös. Muistuttaisin, että muutama muukin asia ratkaistiin kyseisten lainsäädäntötoimien Lissabonisoinnilla niin sanotusti, ja se tarkoitetaan sitä, että entisiin kolmannen pilarin lainsäädäntövälineisiin tehtiin tarkistuksia ja ne poistettiin 36 artiklan 10 listalta, eli ne eivät enää kuulu tähän opt-out piiriin ollenkaan. UK hyväksyi myös ne argumentit, jossa viitattiin siis kaksi verkostoon. Eli tämähän on rajavalvontajärjestelmä, jota poliisit ja rajavalvojat käyttävät. Nämä ovat tietenkin tärkeitä asioita lainvalvontatyölle ja kansalaisten oikeuksille, jotta voitaisiin tuomioistuinten tuomioita panna täytäntöön asianmukaisella tavalla. Komissio on iloinen myöskin siitä, että yhdistyn kuningaskunta on sitoutunut prosesseihin, joilla pyritään tarkastelemaan mahdollista tulevaa osallistumista Prymin päätöksiin esimerkiksi ja tutkintavankeutta koskeviin puitepäätöksiin. Komission, ei tutkinta, vaan anteeksi, ehdonalaista vankeutta koskeviin päätöksiin. Tässä on tutkittu artiklan 10.4.36 pöytäkirjan mukaisia talousvaikutuksia niin ikään. On muistutettava, että UK sai noin 1,5 miljoonaa euroa rahoitusta Prymin täytäntöönpanoa varten ja ne täytyy palauttaa, jos yhdistynyt kuningaskunta päättääkin, että se ei osallistu Prymiin. Komissio on mukana myöskin UK vaikutus tai osallistuu myöskin siihen vaikutusarvioihin arviointiin, jonka yhdistynyt kuningaskunta suorittaa. Ja jos prosessin lopuksi UK päättää, että se ei tulekaan takaisin Prymin piiriin, niin komissio sitten päättää äh, asiasta asianmukaisesti. Mitä tulee sitten ehdonalaisuutta koskeviin päätöksiin, niin UK-kommentit sisällytetään neuvoston pöytäkirjoihin. Yleisasioiden neuvostossa 24.6. nämä asiat esitettiin ja keskusteluja käydään samaan tapaan myöskin Schengen-välineistä. Jotta artiklaa 10 voitaisiin panna täytäntöön asianmukaisesti ja jotta ensimmäinen joulukuuta 2014 varmistettaisiin jouheva siirtyminen järjestelmästä toiseen, niin komissio toivoo, että myöskin neuvostolta saadaan vahvistus Schengenin osuuden suhteen. Ja tähän oikeastaan esitykseni päättyykin. Kiitos. Kiitoksia paljon. Voiko puheenjohtajavaltio myös antaa tähän nyt oman reaktionsa? Onko täällä nyt kukaan puheenjohtajavaltion edustaja paikalla? Eh, Kiitoksia puhemies. Niin puhun hyvin lyhyesti, koska komissio jo itse asiassa selosti pitkälti kysymyksen olennaiset osat. Mitä meihin tulee, niin voin todeta vain, että Italian puheenjohtajavaltio pyrkii jatkamaan sitä työtä, mihin Kreikka työnsä päätti. Kreikka teki erinomaista työtä harkitessaan ja syventäessään asiaan liittyviä seikkoja, samoin kuten komissio erityisesti Schengenin, paitsi Schengenin liittyen sopimusta meillä ei vielä ole. Vielä on joitakin keskusteluja auki ja käynnissä. Ensimmäinen keskustelu asiasta käytiin ministeritasolla yhte- yleisasioiden neuvostossa 24. kesäkuuta, kuten mainittiin. Ja me puheenjohtajavaltiona teemme parhaamme, jotta saisimme nopeasti sopimuksen aikaiseksi. Pitäen mielessä, että että tällaiset juridiset tyhjiöt saataisiin vältettyä joulukuun alussa. Ja pöytäkirjan hengen mukaisesti haluamme taata, että yhteistyö yhdistyneen kuningaskunnan kanssa oikeus- ja sisäasioissa olisi mahdollisimman laaja ja syvällinen. Kiitoksia paljon. Thank you for your brevity. Kiitokset siitä, että esititte asian lyhyesti. Parlamentin puolelta voidaan myös esittää kysymyksiä oikeusositallalle. Diaste Meira on pyytänyt puheenvuoron ja Hope on myös pyytänyt puheenvuoron. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Diaste Meira, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja kiitokset Monika Holmajerille hänen jalomielisyydestään, kun hän antoi minulle oman puheenvuoro, pu, puheenvuoronsa. Kiitoksia Monika. Puheenjohtajalle myös kiitokset, koska ymmärsin todella selkeästi sen, miten viittasitte artiklaan 36 ja yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen – kun ajatellaan sitä, että Eurooppa-komissio nyt antoi tässä selonteon, niin, niin siinä tuli paljon yksityiskohtia. Ja kiitokset kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja valottaneet sitä. Minun on pakko sanoa, että me olemme hyvin huolestuneita. Yhdistynyt kuningaskunta on tärkeä kumppani kaikille muille jäsenvaltioille – siinä sekä yhteistyössä, joka liittyy rikosoikeudellisiin ja poliisiyhteistyöhön. Yhdistynyt kuningaskunta harjoittaa totta kai tiettyjä oikeuksia, jotka perussopimus sille suo. Ei tässä kukaan sitä ole asettamassa kyseenalaiseksi, mutta haluaisimme, että yhdistynyt kuningaskunta ei lähde pois, lähde ulos tästä järjestelmästä, tästä vapauden ja turvallisuuden järjestelmästä, vaikka se olisi vain väliaikaista. Yhdistynyt kuningaskunta on valtavan, äh, valtavan vahva jäsenmaa, mutta se on kuitenkin saarivaltio. Ja kun ajatellaan tätä vapauden ja turvallisuuden aluetta, niin olisi hyvä, että siellä toimittaisiin yhdenmukaisesti. Tämä on kansalaisten kannalta erittäin tärkeä kysymys, kun ajatellaan sitä, että me pyrimme torjumaan monia ongelmia. Tarvitaan paljon tiedonvaihtoa ja Euroopan tasoisia toimia. Ja kuten nyt voimme todeta, tämä on hyvin arkaluontoinen aihe, jossa tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja luotettavia kumppaneita. Me haluamme välttää sitä, että ö, syntyisi ongelmia. Ja he, ystäväni herra Kirkhope on varmasti samalla linjalla kanssani. Mutta nämä 35 tointa, jotka nyt sitten YK, yhdistynyt kuningaskunta olisi ottamassa mukaan. Ne ovat tietenkin tärkeä askel, mutta haluaisin, että tässä nyt noudatettaisiin tiettyä johdonmukaisuutta ja tietty, tiettyä koherenttiutta. Kun ajatellaan tätä lisäpöytäkirjaa 36, niin voitaisiin pyrkiä sen pohjalta mahdollisimman suureen yhteistyöhön ja pyrit, voitaisiin pyrkiä yksinkertaistamaan menettelytapoja, jotta voisimme harjoittaa yhteistyötä mahdollisimman hyvin. Ja Schengen-lainsäädäntö on kuitenkin se, missä haluaisimme pitäytymään. Ja tämä on viesti, jonka haluan yhdistyneen kuningaskunnan kollegoillemme välittää. Kiitoksia. Otan nämä kommentit tietysti vastaan ja tämä perustuu siihen, että olette tehnyt paljon työtä näiden kysymysten parissa ja otan tähän opting out-kysymykseen antamanne kommentit totta kai vastaan. Nyt herra Kirkhope ja te eh, olette tietysti myös yhteyksissä. Herra Kirkhope siellä takana odottaa jo kärsimättömästi puheenvuoroaan mutta nämä toimenpiteet ovat todellakin tärkeitä niin tämän valiokunnan työskentelyn kannalta kuin muidenkin osapuolten kannalta. Ja vuoropuhelu teidänkin välinenne on tärkeää. Herra Kirkhope varmaan haluaa nyt tässä vaiheessa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Lähden liikkeelle toteamalla, että olen ollut hyvin tyytyväinen useamman vuoden ajan, kun olen voinut tehdä läheistä yhteistyötä muun muassa Diaste Meran kanssa yhteistyötä asioista, jotka ovat hyvin tärkeitä kansalaisille turvallisuusalalla ja erityisesti mitä tulee tiedon vaihtoon laivanvalvontaviranomaisten kesken, kun on kyse suurista merkittävistä rikollisista ja terroristeista, joista molemmilla meillä on melko suoraa kokemusta. Eli varmasti tämä on tärkeää todeta. Ja toiseksi, kuten hyvin tiedätte puheenjohtaja ja kaikki muutkin tietävät, ei ole suoraa parlamentin kantaa näissä menettelyissä, kun tässä on kyse komission ja neuvoston asioista. Meinasin sanoa, että paremmin asiat tietävät vanhemmat, meinasin myöskin sanoa, mutta sanon ehkä vain, että ne, jotka asioita paremmin hoitavat, viittavat kansalliselta tasolta sopimuksiin ja erityisesti tässä pöytäkirjan 36. Minä olen yksi niistä julisteista, jotka ovat sitä mieltä, että on hyvin selvää, että ennen vuotta 2009 oli kyse kansallisesta toimivallasta useallakin saralla, ja tämä tietenkin päättyi kolmannen pilarin osalta vuoden 2009 jälkeen puhuisinko polarin tuhoamisesta tai joka tapauksessa se muuttui toisenlaiseksi. Halusin ehkä ainoastaan todeta hyvälle ystävälle tässä ja muille, että vuoden 2009 jälkeen tietenkin yhdistynyt kuningaskunta on suhtautunut hyvin myönteisesti ja lähtenyt mukaan moniin toimiin, jotka liittyvät turvallisuuteen niihin aloihin, joista keskustelemme tässä nyt puhumme ajasta ennen vuotta 2009 lista toimia, joiden osalta meillä oli mahdollisuus jättäytyä ulkopuolelle tai neuvotella uudestaan. Me käytimme tätä mahdollisuutta, mutta olen kuitenkin iloinen siitä, että nyt tuntuu siltä, että etenemme oikein hyvin. Ja minusta tuntuu, että kaikkien meidän etujen mukaista on Europolin ja toivottavasti saadaan muuttunut parempi tilanne eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja muun poliisiyhteistyön osalta. Monia saroja siis, jotka tuntuisivat ihan mahdollisilta. Voisin kuitenkin, jos voisin lisätä, että kun näitä kohtia on yli sata, niin melko merkittävä, merkittävä määrä, vaikka en ole neuvotteluissa ollut mukana, mutta minä argumentoisin, että melko monet asiat ovat sellaisia, joista on käyty turhaakin keskustelua. Ja jos tämän prosessin kautta katsomme nyt ehkä muillakin aloilla vähän sitä, missä on ylimääräistä turhaa säätelyä, turhia määräyksiä, jotka voitaisiin jättää syrjään, niin eiköhän tämä vain auta kansalaisia saamaan lisää uskoa siihen, mitä Euroopan unioni heidän nimissään tekee. Eli tämä on tällainen sivutuote tavallaan, mutta tämäkin on tulosta tästä prosessista. Ja lopulta haluaisin vain sanoa, että olin melko tyytyväinen komission kommentteihin puheenjohtajavaltion myös ja ainakin omissa keskusteluissani Lontoossa olen kohdannut vastaavien ministeriöiden puolelta hyvinkin sopivaa lähestymistapaa näihin neuvotteluihin, ottaen huomioon neuvotteluiden merkitys niin että yhdistynyt kuningaskunta on täysin mukana ponnistelemassa taistelussa vakavaa rikollisuutta vastaan ja monilla muilla aloilla, joilla nämä optin mahdollisuudet palauttavat meidän toimintakykymme. Minä suhtaudun luottavaisesti ja pyrin ainakin itse vaikuttamaan siihen, että prosessi saadaan menestyksekkääseen päätöksen pohjalta. Kiitos. Kiitoksia, Timothy. Niin, hyvä, että te siellä kättelitte. Se oli oikein mukavaa. Yksi tärkeä asia on se, tai siis kerro muillekin, miksi tämä asia on nyt esityslistalla. Nyt sehän on neuvoston asia hyvin tiukasti, mutta joissakin lainsäädännöllisissä implementoinneissa on se, että niillä on, näillä kysymyksillä on paljon muunkinlaista vaikutusta, niillä on budjettivaikutuksia ja niin edelleen. Ja meidän täytyy aina jossain muodossa tämä lisäpöytäkirja 36 sisällyttää esityslistalle – ja joskus se ei ole aina poliittinen syy, se voi olla myös lainsäädännöllinen syy. Ja tämä vain tiedoksi edustajille. Sofi, niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin täytyy sanoa nyt, että samoin kuin... Niin, no sanotaan nyt ihan selvästi, mitä mieltä olen. Minä en pidä optauteista enkä sillä tavalla, että valitaan ikään kuin karkkikaupasta, mitä otetaan mukaan lainsäädäntöön ja mitä ei. Ollaanko poliisi- ja rikosasiayhteistyössä mukana? Se ei. Ja Britannia ei ole mukana myöskään perusoikeus yleissopimuksessa niin edes eteenpäin. Eli tällaista, tällaista opt-in ja opt-out menettelyä en oikein hyväksy. Dias de Mera oli paljon, paljon diplomaattisempi puheenvuorossaan kuin minä. Useimmat ihmiset ovat. Minä olen huolestunut, huolestunut politiikkamme johdonmukaisuudesta, mutta myöskin päätöksentekoprosessista, koska kun te sanotte, että sillä on lainsäädännöllinen vaikutus, niin onhan sillä vaikutus myös siihen, miten me teemme täällä työtämme. Koska miten tämä nyt toimii kollegoiden välillä? Jos kollegat päättäisivät, päättävät asioista, joissa heidän oma maansa ei ole mukana. Meillä on aikaisemmalla vaalikaudellamme ollut Ekon valiokunnassa sellainen tilanne, jossa ehdotettiin, ja valitettavasti, tai onneksi ehdotus ei mennyt läpi, nimittäin ehdotettiin, että luotaisiin erillinen valiokunta Euroopan parlamentissa sellaisia jäsenvaltioita vasten tai kolikoita varten, jotka ovat euroalueelta peräisin. Tehdäänkö samalla tavalla Libe-valiokunnan suhteen. Miten tämä nyt avoimuuden suhteen sitten toimisi ja kuinka se käytännössä toimii, jos olet poliisi? Onko sinulla nyt lista sitten pöydälläsi, jossa on laitettu rastiruutuun, että millä oikeudenkäytön aloilla tehdään yhteistyötä ja millä ei? Miten se oikein toimii? Ihmiset eivät käytännössä tiedä, mi- millä toimialoilla Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivaltaa ja millä ei ja milloin sovelletaan perussääntöjä ja milloin ei. Minä en ole ollenkaan tyytyväinen tähän asiaan. En voi sitä yksin tässä muuksi muuttaa, mutta haluan tässä nyt sanoa julki, kertoa julki tyytymättömyyteni tähän tilanteeseen. Olin toivonut, että ihan yhtenä blokkina tultaisiin mukaan tämän lainsäädännön käyttöön, eli lähtäisiin kokonaan mukaan. Timothy Kirkhope sanoi, että haluamme olla täysin mukana. No tulkaa sitten mukaan täysin kaikilla politiikan aloilla, koska jos ollaan vakavissaan terrorismin ja rikollisuuden ja kaikkien pahojen poikien vastaisessa taistelussa, niin eivät he sieltä rusinoita pullasta poimi. He toimivat sen mukaan, mitä heidän täytyy tehdä. He tekevät työnsä. Eivät he sano, että nyt, nyt tehdään vain jonkinlaisia rikoksia jonkinlaisissa joissakin maissa. Ei tietenkään vaan he tekevät rikoksia kaikkialla ja kaikilla toimialoilla. Ja minun loppupäätelmäni on jotakin, joka liittyy siihen, mitä Timothy sanoi, että ehkä meidän pitäisi käyttää tilaisuutta hyväksemme, saa, päästäksemme eroon turhista säädöksistä. Nimittäin tämä on aika kummallista, nimittäin jos on olemassa yksi maa, joka on yrittänyt saada aikaan enemmän äh, lainsäädäntöä tällä alalla, niin se on ollut yhdistynyt kuningaskunta. Se on ollut kovin dominoiva kaikissa keskusteluissa kaikella oikeuden. Kaikki oikeushan sillä siihen on, mutta minä suosittaisin, että UK tulisi mukaan täysimääräisesti poliisi- ja rikkosasiayhteistyössä ja tehtäisiin täysimääräisesti yhteistyötä sataprosenttisesti tulevina vuosina. Kiitoksia. You got that, did you, Timothy? Timothy, tuliko, menikö perille? No niin, kiitoksia kuten herra Dias de Mera sen sanoi, niin, niin kyllä tämän asian voi tosiaankin esittää myös kohtelijalla tavalla. Okay, so, um, I think, I think we can, uh, drop... Nyt voimme varmasti lopettaa keskustelun tästä esityslistan kohdasta. Kiitokset puheenvuoroistanne, mutta meidän täytyy siis tosiaankin käsitellä näitä asioita täällä parlamentissakin niistä syistä, jotka jo mainitsin. Kiitokset avoimuudestanne. Ja nyt mennään sitten eteenpäin kohtaan kahdeksan. Siinä on kyse yksilöiden suojelusta, henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, eli yleinen tietosuoja-asetus. Onko Jan paikalla? Hyvä. Niin, kollegat, aivan pienenä alustuksena. Sitten Jan jatkaa tästä. Meillä on nyt edessämme tietosuojapaketin uudistus ja parlamentti hyväksyi sen ensimmäisessä käsittelyssä 12. maaliskuuta 2014 suurella enemmistöllä. Ja se osoittaa, että tämä kysymys on todellakin tärkeä kysymys. Tänään Jan Albrecht kertoo tästä meille hieman enemmän. Annan ensin puheenvuoron Janille, sitten myös varjoesittelijöille, Herra Vossille, Kirkhopelle, Ernstille ja Jan nyt ensin puheenvuoro. Ole hyvä. Timothy, jaatko sinä vielä käsittelemään tätä asiaa? Sait siis tarpeeksesi. Okei, okay. No ahaa, sinulla on joku toinen kokous, selvä. No. Anteeksi, että tässä nyt lörpöttelen jonkun lähtevän edustajan kanssa. Jan, ole hyvä. Thank you, Chair. Um, I would start with... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin ensin selittämään meille kaikille vähän taustaa tietosuojauudistuksen takaa, koska joskus kun on odoteltu jo kuukausia – neuvostoa, niin, niin saattaa unohtaa, missä tässä prosessissa ollaan nyt menossa. Me lähdimme liikkeelle niin, että kehotimme komissiota tarkastelemaan nykydirektiiviä 9546 uudestaan. Se liittyy henkilötietojen suojaan. Kesäkuussa 2011 tätä pyysimme. Axel Fossin mietinnöstä oli kyse silloin aikoinaan ja lähinnä silloin toivottiin, että tarkasteltaisiin uudestaan, jotta saataisiin tietosuojan osalta yhtenäiset standardit, korkeatasoiset standardit EU-ssa lähtien liikkeelle vuoden 1995 tasolta, erityisesti ajatellen henkilöiden oikeuksia esimerkiksi poistaa tietoa netistä, oikeus saada tietoa, avoimuus ja myös tiukat sanktiot ja johdonmukainen tietosuojan valtuutettujen viranomaisten toimintamahdollisuus, yhtenäiset toimintapuitteet siis. Aikoinaan ei oikein eroteltu eri aloja, joilla noudatettaisiin tätä lainsäädäntöä, mutta komissio sitten vuoden 2012 alkupuolella teki ehdotuksen, joka oli asetus, joka korvaisi direktiivin 95-46 samaan soveltamisala, eli kaikki paitsi poliisi ja lainkäyttöviranomaiset ja tiedustelupalvelut ja kansalliset turvallisuuskysymykset jätettiin ulkopuolelle. Ja toinen direktiivi sitten poliisi- ja oikeusalalle. Eli kaksi asiakirjakokonaisuutta on ollut työn alla vuoden 2012 jälkeen – Asetus ja direktiivi, niitä on työstetty rinta rinnan tässä valiokunnassa. Minä olen ollut esittelijänä asetuksen osalta. Ja edustaja Trutsas oli direktiivin esittelijä viime parlamentissa ja me saimme päätökseen sovun täällä valiokunnassa viime vuoden syksyllä, viime vuoden lokakuussa. Taakse saatiin laaja enemmistö erilaisten tarkistusten pohjalta ja sen jälkeen, että kierroskaupalla neuvoteltiin, järjestettiin kuulemisia ja tavattiin eri eturyhmiä. Me myöskin äänestimme siitä, että aloitettaisiin neuvottelut ensimmäisen käsittelyn sopuun pyrkiä neuvoston kanssa. Epäviralliset kolmikannat eivät koskaan lähteneet liikkeelle, koska ministerineuvostossa ei päästy sopimaan yleisestä väistymistavasta ennen kuin Euroopan parlamentin kausi päättyi. Me käytimme siis varasuunnitelmaamme ja äänestimme ensimmäisessä käsittelyssä omasta kannastamme tämän vuoden maaliskuussa. Maaliskuun jälkeen tänä vuonna siis Parlamentti on hyväksynyt kannan, joka on työstetty täällä valiokunnassa näihin kahteen asiaan liittyen. Ja nyt odottelemme ministerineuvostoa esittämään oman kantansa kahden ja puolen vuoden odottelun jälkeen. Kanta ei vielä ole, tämä on pitkähkö prosessi kyllä neuvostossa. Lisäisin vielä sen, että tämä on nyt vähän ikävää, että aikaa kuluu näin paljon. Mutta meillä ei ole oikein mitään toimivaltaa nyt kertoa neuvostolle, kuinka nopeasti siellä tulisi toimia, mutta mielestäni meidän pitäisi yhä uudelleen toistella sitä, että neuvoston pitäisi toimia vähän nopeammin kuin mitä tällä hetkellä toimitaan. Ainakin siis lähestymistapa, jonka pohjalta voidaan lähteä kolmikantaneuvotteluihin, jotta voidaan selvittää, mitkä kohdat tarvitsevat keskustelua, että saadaan parlamentin ja neuvoston yhteinen kanta aikaiseksi. Viimeinen epävirallinen neuvoston kokous oli muutamia viikkoja sitten. Hyvin kunnianhimoinen uusi puheenjohtajavaltio Italia esitti pyrkivänsä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen mahdollisimman pian, jotta kanta saataisiin julki. Toivoisin, että näin kävisi ennen vuoden loppua mutta seuraava mahdollisuus neuvoston kokouksessa on lokakuussa, on katsottava, miten siellä sisäoikeusministeriöiden kokouksessa työt sujuvat, saadaanko siellä yleisnäkemys aikaiseksi ennen neuvoston kokousta tai neuvoston kokouksessa. Tässä menettely enemmän tai vähemmän sisällön osalta sanoisin vain, että osa ongelmista, jotka vaikuttaisivat yhä uudestaan ongelmallisilta neuvostossa, on jo ratkottu meidän kantojemme ja kompromissiemme kautta. Yhä useammat jäsenvaltiot nyt ymmärtävät sen, että olemme toteuttaneet samaa keskustelua soveltamisalasta ja siitä, miten erotellaan julkinen sektori, kysymykset, jotka liittyvät johdonmukaisen tämän työn valvominen tietosuojavaltuutettujen puolelta, tämä yhden luukun järjestelmä niin sanotusti. Tietenkin meillä on sisämarkkinat, joten keskeisin toimija päättää sen, missä tarkastellaan tämän kysymyksen täytäntöönpanoa, mutta meillä pitää olla tehokkaat toimintatavat, joten kaikkien tietosuojaviranomaisten pitää sopia yhdestä tulkinnasta, eikä niin, että on 28 eri puitteet ja tulkinnat tästä lainsäädännöstä. Tämä vain yksi esimerkki nyt. Esimerkkejä on paljon. Minusta tuntuu, että neuvosto oikein hyvin voisi nyt tutustua meidän työhömme, eikä Meitä varmaankaan haittaisi, jos he vain kopioisivat tämä meidän työmme, koska tämä ei johtaisi helpommin ratkaisuun kolmikantaneuvotteluissa, mutta he voivat totta kai esittää kantansa, mutta ainakin se pitäisi saada mahdollisimman pian. Sen pitäisi olla selkeä kanta tällä hetkellä uudelta vastavalitulta parlamentilta. Ja puheenvuoroni lopuksi vaan sanoisin, että minä voisin harkita jopa, että hyvin selkeästi sanottaisiin, että tämä lainsäädäntö on niin tärkeä prioriteetti parlamentillemme, että yhdistäisimme sen muihin lainsäädäntöteksteihin, jotka on hyväksyttävä parlamentissa, jotta saisimme tämän läpi, koska emme voi odottaa enää pidempään. Me kilpailemme muiden markkinoiden kanssa maailmalla myös muiden lainkäyttöalueiden kanssa siitä, miten noudatetaan omaa, omalla alueellamme myös näitä sääntöjä. Nämä kysymykset ovat tulleet esiin yhä uudestaan viime vuosien aikana myös valvontaskandaalien kautta ja myöskin päätösaseman kautta, josta äänestettiin, kun esittelijänä oli Colmo Rice – Tutkinnosta me toistimme meidän vaatimuksemme. Ja näin voisimme ehkä käyttää painostuskeinojamme, jotta näitä sääntöjä noudatettaisiin Euroopan unionissa. Euroopan kansalaisten eduksi. Kiitos oikein paljon. Mielelläni käyn keskustelua. Kiitoksia, että puhuit niin lyhyesti niin uudet edustajat eivät välttämättä tunne tätä asetusta ja säätelyä niin hyvin, mutta kaikki edustajat voivat saada puheenvuoron nyt, mutta koordinaattorit ovat nyt etusijassa. Ensin pyydän, että komission edustaja ja puheenjohtajavaltion edustaja käyttävät puheenvuoron, mutta pyydän heitä puhumaan mahdollisimman lyhyesti puolitoista minuuttia ehkä per puhuja, koska meillä on vielä kollegoita, jotka haluavat puhua. Meidän täytyy pysyä aikataulussa, koska meillä on vielä kokouksen loppuosassa osuus, joka käydään suljetuin ovin. Ja nyt haluaisin, että Puheenjohtajavaltion edustaja herra De Matteis käyttäisi puheenvuoron. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille. On ilo olla täällä ja toivottaa teidät tervetulleiksi ja toivottaa teille hyvää työrupeamaa. Niin, tietosuoja, asetus ja direktiivi kummatkin kuten ministeri Orlando totesi tänä aamuna on Italian puheenjohtajakauden tärkeä prioriteetti. Ja Italia on täysin tietoinen, että nämä säännöt suovat eurooppalaisille kansalaisille ja yrityksille ja myöskin lainsääntelyviranomaisille mahdollisuuden toimia yhdenmukaisessa lainsäädäntökehyksessä ja panna täytäntöön lainsäädäntöä myös johdonmukaisesti koko EUn alueella. Olemme täysin tietoisia tietenkin, että tämä kaksi ja puoli vuotta voi kuulostaa pitkältä käsittelyajalta, keskusteluajalta. Luultavasti eh, tämä vertaus nyt on ehkä epäsopiva, mutta kyseessä on kuitenkin direktiivi, jota yritämme parantaa, tai itse asiassa direktiiviä, jota yritimme parantaa, vei aikaan neljä vuotta. Joka tapauksessa nyt kun valittiin asetussääntelymuodoksi, ja jota suurin osa jäsenvaltioista komissiossa tukee, pyrkii olemaan tarkempi ilmaisussaan. Siihen vaaditaan kuitenkin aikaan. Teknisellä puolella olemme saaneet jäsenvaltiolta erityisen rikastuttavia kannanottoja Direktiivin peruskysymykset on käsitelty kerta kaikkiaan pohjaan myöten. Yhtään kokouspäivää ei ole heitetty hukkaan tässä suhteessa. Puheenjohtajavaltiona katsomme, että Kreikan ja muiden edeltävien puheenjohtajavaltioiden työn pohjalta täytyisi nyt siirtyä sellaiseen vaiheeseen, että kaikki tehty työ voitaisiin syntetisoida kunnianhimoisiksi kompromisseiksi, jotka antavat neuvoston kannalle todellisen muodon. Meillä on vielä kysymyksiä avoimena. Odotamme jäsenvaltiolta kannanottoja. Paljon olemme niitä jo saaneet. Paljonkin moninaisen yhteistyön tuloksena. Ja nyt uskoisin kuitenkin, että päästään asioissa eteenpäin, kuten Kreikan puheenjohtaja valtio aikanaan teki kansainvälisten siirtojen osalta, ja Italia nyt vuorostaan haluaa askel askelilta saattaa jäsenvaltiot sellaisen tilanteeseen, että niillä on käsissään sellainen teksti, jossa nämä kaikki asiat voidaan tuoda yhteen ja kannat yhdenmukaistuvat ja saadaan konsensus aikaiseksi. En usko, että hyvän jäsenvaltion, hyvän jäsen hyvän, hyvän lainsäädännön saa, aikaansaamiseksi tarvittaisiin lisää neuvoston kokouksia. Neuvostossa asiat etenevät oikein hyvin. Lupaamme tälle parlamentille, että pidämme teidät ajan tasalla kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa menettelyn etenemisestä. Ja neuvosto pystyy varmasti pian aloittamaan myöskin yhteislainsäätäjän kanssa. Neuvottelut ovat siis tuota pikaa alkamassa. Um, Kiitoksia. Sanoitte, että ette halua antaa päivämäärää, mutta ja Eli se, että milloin tämä trilogi sitten alkaisi, voisitteko antaa jonkinnäköisiä aikaviitteitä, jos ei nyt siitä, milloin asiat päättyvät, niin ainakin milloinkin ne alkavat. Sittenkö antaa täsmennystä aikataulusta siis? Kiitoksia. Valitettavasti tämä on kuitenkin vaikeata, koska pitää pitää mielessä, minkä mandaatin jäsenvaltiot ovat antaneet. Kesäkuun neuvoston kokouksessa jäsenvaltiot osoittivat selvästi, että ne eivät olleet valmiita antamaan mandaattia millekään puheenjohtajavaltiolle, koska yhtä, yhtäältä asetusta, asetuksesta neuvotellaan vielä niin pitkään, tai, tai että neuvottelumandaattia ei voida antaa puheenjohtajavaltiolle, koska minkäänlaista yhteneväistä kehystä ei ole vielä määritelty. Mutta toki pyrimme mahdollisimman lyhyisiin aikamääriin, mutta emme pysty tässä nyt mitenkään antamaan päivämääriä. Se olisi aika hyödytöntä siitä yksinkertaista syystä, että ihan huvin vuoksi emme niitä ryhdy antamaan. Vuoden loppu on nyt ehkä sellainen realistinen aikamäärä. Selvä, tämä tuli nyt selväksi. Ja sitten käännymme komission puoleen. Voitteko mahdollisimman lyhyesti puhua tästä asiasta myös? Um, very much for the floor. Um. Kiitoksia paljon puheenvuorosta. Olen siis herra Sostek. Ihan ensiksi maaliskuusta lähtien olemme voineet neuvoston suuntaan saada vähän muutosta siinä, miten näitä neuvotteluita on käyty. Siellä on ollut suurempaa halukkuutta neuvotteluihin ja parlamentti on myös ollut tässä hyvin aktiivinen ja nyt tässä on päästy siis neuvottelujen osalta neuvostossa erityisesti kesäkuussa eteenpäin ja tämä liittyy näihin kansainvälisiin siirtoihin. Tämä oli siis Kreikan puheenjohtajakaudella tapahtunut edistysaskel ja, ja oikeusministereiden neuvostossa kävi ilmi, että valtaosa jäsenvaltioista haluaa, että julkinen sektori ja tämän ulkopuolelle. Ja nyt haluamme käydä tapaus tapaukselta läpi nämä kohdat julkisella sektorin puolella ja nimenomaan nämä liittaukset tähän yhden lukun järjestelmään ovat sellainen kohta, jossa myös viedä Elanin puheenjohtajakaudellakin on työtä jäljellä. Ja lisäksi pyrimme eh, siihen, että puheenjohtajakaudella valtio ottaisi tämän lähestymistavan tällaisena pakettimuodossa. Ja päivämääristä 2015 mennessä tämä pitäisi saattaa päätöksen. Sehän oli neuvoston antama tieto ja nyt aika tietysti rientää. Kyllä 2015 on varmasti sellainen päivämäärä josta, tai sellainen ajankohta, josta voimme olla samaa mieltä. Ja tästä siis todellakin täälläkin vilkkaasti keskustellaan. No niin, kiitoksia. Sitten varjoesittelijät ja koordinaattorit, jokaiselle kaksi minuuttia. Tällä tavalla saamme kaikki mukaan keskusteluun. Ja sitten vielä aivan lopussa Jan saa puheenvuoron yhteenvedon muodossa. Herra Bosch, ensin varjoesittelijänä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin minäkin viitata siihen, mitä Jan Filip Albrecht jo sanoi. Minullekin on sellainen käsitys, että mitä pidempään Euroopassa odotamme, sitä enemmän jäämme jälkijunaan. Siksi meidän tulisi nyt kiirehtiä. Tämä pyyntö tietenkin kohdistetaan ensinnäkin komissioon nyt, joka joutuu järjestäytymään uudestaan ja sitten nousi muutos vielä lokakuussa, joten siellä ei ehkä nyt voida niin tehokkaasti toimia, mutta mitä Italian puheenjohtajakauteen tulee tai uuteen Saksan sitä ministerin, ehkä Filip voisit sanoa, onko sinulla tietoa siitä, onko edistystä luvassa. Minullakin on vähän sellainen käsitys nyt, että tarvitaan sellaiset tietosuojasäännöt nyt pikaisesti, koska teknologia kehittyy ja me olemme koko ajan jäljessä. Varmasti kolmikantaneuvotteluissakin kuluu paljon aikaa, emmekä niin nopeasti edisty. Ongelmat, joita neuvostolla on, jos ajatellaan, että no asetuksesta on kyse, ehkä siellä pitää kaikki jotenkin toisin esittää, mutta nyt on välttämätöntä edetä nopeammin, se on selvää. Ja jos nyt ainoastaan on kyse siitä, otetaanko julkinen hallinto mukaan tai yhden luukun järjestelmästä, niin kylläkö jonkinlainen ratkaisu sentään löytyy. Ehkä tämä on nyt liian yksinkertaistetusti ajateltu, mutta ei kai kokonaista vuotta tarvitse tässä aina pohdiskella, vaan pyrkiä ratkaisemaan näitä kysymyksiä. Ehkä me Euroopan parlamentissa voisimme vielä keskustella, ehkä oikeudellinen yksikkökin voisi tulla mukaan. Miten tällaiset tavaamislausekkeet voidaan yhdistää vielä asetukseen myöhemmin? Kiitos. Kiitoksia, että puhuit niin lyhyesti. SD-ryhmän uusi varjoesittelijä. Birgit, olko sinä? I, yes, uh, just today. Paljon kiitoksia. Ihan tänään sain viestin, että jatkaisin edustaja Rotsakin loistavaa työtä varjoesittelijänä ja myöskin direktiivi mietinnön esittelijänä, joten toivottavasti voimme tehdä käsi kädessä työtä tässä rintarinnan kulkejat. On hyvin tärkeää, että omaksutaan tällainen pakettiratkaisu lähestymistapa, koska on ihan älytöntä rakentaa direktiivi roikkumaan ilmaan, ilman että sillä olisi selkeä kehys, johon se asettuu. Me elämme sellaisia aikoja, jolloin digitaalinen valtatie on käytössä ja emme me voimme, voi liikkua digitaalisella valtatiellä, jos liikenne on erilaista joka valtiossa. Oli oikein rohkaisevaa kuulla että Italian puheenjohtajavaltio antoi lähestulkoon lupauksen siitä, että asetus etenee mukavasti. En ole niin vakuuttunut direktiivin suhteen, mutta teemme kaikkemme ja ponnistelemme kovasti, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi. Ja TTRPn ja myöskin digitaalisen yhteismarkkinoiden kannalta on hyvin tärkeää saada aikaiseksi sellainen ympäristö, jossa molemmat osa-alueet toimivat tehokkaasti tarjoaa Sofi. Minä voin puhua lyhyesti. Ei tässä nyt tässä vaiheessa paljon ole sanottavaa. Kun ajatellaan tätä aikataulua, jos olisin kyynikko, mitä en kyllä ole, niin neuvoston kannalta, jos mitä kauemmin he odottavat, sitä enemmän tällaista tapauslainsäädäntöä tähän syntyy. En minä nyt voi tietenkään neuvoston kantaan mitenkään vaikuttaa, mutta jos ajatellaan tätä lainsäädännöllistä ehdotusta, johon parlamentti on sitten ottanut kantaa ja sitä neuvosto on yleensä sitten vahvistanut. Ymmärrän kyllä sen, että parlamentin kanta on jo kompromissiehdotus ja tämä vahvistus voisi olla parlamentin kannalta hyvä, mutta miksi tästä pitää neuvotella niin kauan? Ja vaikka seurasin sitä, mitä Jan Albrecht on tässä nyt tähän sanoi ja mitä hän on tehnyt, niin tässä on vielä paljon aukkoja ö, suojelun, tietojen suojelun osalta. Ja en voi äänestää tästä lopullisesta päätöksestä tässä vaiheessa. Se, tämän kannan täytyy lähentyä vielä parlamentin kantaa, joten suosittelen, että neuvosto tekisi todellakin voimakkaasti ja ripeästi töitä ja tulisi lähemmäksi parlamenttia. Kiitoksia Sofi. Äh, Minusta tuntuu, että meillä on jo melko pitkä tie kuljettuna kahden ja puolen vuoden ajan, oikeastaan pidempäänkin. Kyllä kai, jossain vaiheessa parlamentti sentään voi sanoa, että nyt riittää, nyt neuvostolla on oma velvollisuutensa. Mielestäni on aivan skandaali, ettei voida esittää neuvoston puolelta enempää edes liikkeelle lähtöpäivämäärää kolmikannalle tai jollekin samantyyppiselle tässä nyt voidaan vain arvailla, miksi joudutaan näin neuvoston panttivangiksi. Ja se oli pettymys, mitä kuultiin neuvostolta tänään. Kysymykset ja hyvin kryptiset vastaukset, joiden pohjalta ei oikein mitään voida myöskään tehdä. Enkä voi nyt suhtautua kovin rennosti siihen, että tällainen direktiivi vielä saadaan. Tämä ei nyt käy päinsä. Muistuttaisin siitä, että Herra Juncker omalta osaltaan sanoi, että TTIPin osalta esimerkiksi ei tarvita tietosuojan integroimista sinne, koska TTIPin osalta on niin, että on pidettävä kiinni eurooppalaisista normeista. On olemassa tietosuojapaketti, jota täytäntöönpannaan, siksi sitä ei tarvita. Samanlainen vastaus NSAn osalta. Maailma nauraa meille – koska me olemme työstäneet tätä tietosuojapakettia niin pitkään, tai no, neuvosto ei ole oikeastaan työstänyt. Yhä enemmän tapahtuu sellaista, joka ihan selkeästi osoittaa, että nyt lopulta tarvitaan säännöt. Minä vaadin, että neuvosto nyt nopeasti nimeää kolmikantaneuvotteluiden alkamispäivämäärän, eikä pakota meitä arvailemaan tai hidastele edelleen näitä asioita. Cornelia. Um... Kiitoksia Cornelia. Laura, pyysitkö puheenvuoron? Pyysit siis? Ai et pyytänyt, selvä. En minä nyt ketään anele täällä pyytämään puheenvuoroa. Seuraava puhuja on Joseph. Sinä olet seuraava. It's not. Birgit, it's you next. Birgit, sinä olet seuraava. Enhän minä nyt omaa ryhmääni aiotte ruveta sorsimaan? sorry, Kyllä se varmasti on Birgit ensin. Kaikki koordinaattorit ovat nyt sitten muut puhuneet ja sinä olet ainut jäljellä. Okei. Okay. Sanoin jo koordinaattoreiden kokouksessakin, että olen aina täällä. EFTD. Uh, don't... Niin ainoa paitsi EFDn edustaja. No, älkää viekö tätä nyt puheenjastani. Lähtisin liikkeelle siteeraamalla kuulen sanat, mutta usko minulta puuttuu. Se, että oletetaan, että neuvosto tarvitsee aikaa, kun, tarvitsee aikaa, koska tämä on asetus ja siksi on tehtävä erityisen tarkkaa työtä. Anteeksi nyt, mutta aikaa ei enää ole. Neuvosto olisi voinut edetä jo pidemmälle, jos ei se olisi hukannut loputtomasti aikaa siihen, että pahoitellaan sitä, että asetusta ei oikeastaan haluta, koska tämähän on tässä tämä tärkeä seikka. Neuvosto ei halua asetusta. Euroopan jäsenvaltiot eivät ole tajunneet, että tarvitsemme asetuksen siksi, että Euroopan unionissa tarvitaan markkinoillamme yhtenäiset säännöt. Tämä tässä on kiista kysymys. Ja kun kuulen nyt, että joskus vuonna 2015, niin hän painottaa uudestaan sitä, että meillä ei ole aikaa Kaikilla elämän aloilla digitalisointi kehittyy valtavan nopeasti. Nyt on katsottava tulevaisuuteen. Meillä ei ole enää aikaa. Me tarvitsemme eurooppalaista tietosuojaa meille, kansalaisille. Me tarvitsemme sitä myös, kun olemme yhteydessä kolmansien maiden Euroopan unionin ulkopuolella. Ja tarvitsemme myöskin tietosuojadirektiiviä oikeusalalla. On aivan naurettavaa sanoa, että tämä asia voidaan jättää kansallisvaltiolle. Tänään aamulla keskusteltiin poliisi-oikeusalan yhteistyöstä Euroopassa, mutta mitkä säännöt tässä pätevät? Tämähän on ihan villilänsi. Yksi käsittelee tietoja yhdellä tavalla, toinen toisella, toinen syyttömyysolettaman takia pitää tietoja tiukasti itsellään, toinen jakelee kaikkialle. Me tarvitsemme asetusta, me tarvitsemme direktiiviä, kun on neuvottelut vielä tänä vuonna. Kiitoksia Birgit, Jan. Van, sinä olet seuraava. Thank you, Claude. In consideration of the time, Kiitoksia. Ihan lyhyesti puhun tässä, koska aikaa ei ole paljon. Ensinnäkin haluaisin todeta, että sitoum, live-valiokunta on sitoumuksessaan todella johdonmukainen. Tämä on kaikkein relevantein äh, lainsäädäntöpaketti ja tämä on oikein hyvä merkki, viesti uusille live-valiokunnan jäsenille niin, että he tietävät, että olemme tehneet työtä jo neljä vuotta, siis itse asiassa vuosia koko viime mandaatin ajan. Tässä on kysymys Euroopan perusoikeusasiakirjasta ja Lissabonin sopimuksesta, jolla, joilla otetaan vakavasti nämä perusoikeudet täällä Euroopan parlamentissa. Euroopan parlamentista tulee tällä tavalla todellinen lainsäädäntöelin. Ja perusoikeuksien alalla kyseessä on valtava askel eteenpäin kun puhutaan Euroopan kansalaisen oikeuksista. Ja toisena asiana mainitsisin, että kyseessä ei ole pelkästään sitoumuksen jatkuvuus, vaan tässä halutaan valaista myös sitä seikkaa, että olemme aikaisemminkin nähneet pitkittyneitä asioiden käsittelyjä vuosikausiksi, ja nämä tiet eivät ole johtaneet mihinkään. Olen todella pahoillani, näin kävi esimerkiksi horisontaalisen direktiivin kohdalla, syrjinnän vastaisen direktiivin kohdalla. Se ei ole vieläkään nähnyt päivänvaloa tähän päivään mennessä. Ja sama tapahtui avoimuus direktiivin kohdalla ja asiakirjojen julkaisu direktiivin kohdalla. Sekin vei vuosikausia. Vaikka Libe-valiokunta teki kovasti työtä, niin tunnelin päässä valoa ei näkynyt. Mutta mistään, missään nimessä tietosuojapaketin kohdalla näin ei voi tapahtua. Eli minun mielestäni meidän Euroopan parlamentissa pitäisi tehdä parhaamme, jotta voisimme valaista niitä jäsenvaltioita, jotka heittävät kapuloita rattaisiin sopimuksen aikaansaamisen viivyttämiseksi ja yrittävät blokeerata yhteisen kannan aikaansaamisen meidän pitäisi tietää paremmin, saa paremmin selville, mitkä ovat todelliset ongelmakysymykset. No tietenkin asetus näyttää olevan se iso juttu, mutta direktiivi on todellisuudessa jäsenvaltioille se tärkeämpi asia. Ja on hyvä, että olemme päässeet lähelle sitä tilannetta. Tiedämme ihan tarkkaan, mitkä ovat asetuksen kuumat perunat, mutta ihan samalla tavalla meidän pitäisi päästä tietämään tarkkaan ottaen ihan mitkä ovat ne direktiivin vaikeat kysymykset niin, että voisimme puuttua niihin ja saada asiat tapahtumaan. Ja voisimme varmistaa, että Euroopan parlamentti seuraisi hyvin tarkkaan ja läheltä neuvoston työskentelyä, jotta nämä kolmikantaneuvottelut saataisiin mahdollisimman nopeasti alkuun. Kyllä lainsäädäntö on ollut tässä nyt jumissa ja se ei ole hyvä asia. Sitten herra Bodi. Ja jestem nowym członkiem Parlamentu Europejskiego, ale ostatnie... Kiitoksia. Olen ollut viime vuosina ähm, muissa tehtävissä Puolassa. Olen ollut digitalisointi äh, asioista vastaavana ministerinä ja tämä kysymys on ollut yksi niistä asioista, joita Euroopan pitäisi viedä eteenpäin. Niin, lokakuussa meillä 2011 oli hetki, jolloin se hetki, jolloin 2014-2019 kaudelle tehtiin suunnitelmia ja sanottiin, että silloin tämä asetus, sen pitäisi olla valmis, enkä tiedä, miten tämä asia tulee päätymään ja miten tämä TTIP-sopimus, miten sen kanssa tulee käymään, kun ajatellaan näitä tietosuojakysymyksiä ja niitä juridisia puitteita, jotka meillä Euroopassa on. Kun ajatellaan tätä yhteiskunnallista ilmastoa, tunnelmaa, jossa äänestäjämme elävät, jotta Euroopasta tulisi kilpailukykyisempi ja jotta meillä olisi tilanne, jossa tietojen käsittely ja tietojen suoja toimivat, niin tarvitaan todellakin paljon toimia, jotta liike-elämä voi toimia ja kaikki nämä eri kysymykset, jotka liittyvät myös siihen, mitä kansalaiset odottavat jotta ne voidaan saan toimia. 2015 oli nyt mainittu päivämäärä. Se on ikään kuin koetin hetki Euroopan unionin toimielimille, parlamentille, komissiolle ja neuvostolle. Ja tässä mielessä uskon, että tämä aikataulutus siinä muodossa kuin se meille esitettiin Italian puheenjohtajavaltion edustajan toimesta, niin siinä on tiettyjä ongelmia. Meidän täytyy saada julkinen aika, aikataulu julkistetuksi, koska myös kolmikantaneuvottelussa tulee olemaan ongelmia. Oli myös mielenkiintoista kuulla uuden edustajan aikaisemmasta kokemuksesta ja ajatuksista, jotka liittyvät tähän kysymykseen ja sen käsittelyyn. Ja sitten Anna, sinäkin halusit puhua, mutta Joseph, sinä olit alkuperäisen listan viimeinen puhuja. Joseph, ole hyvä, sinä olet seuraava. Dankeschön. Ich glaube, dass diese ganze Diskussion... Kiitos. Uskoakseni koko tämä keskustelu on hyvin ikävä. Yleensä Euroopassa puhutaan hyvistä käytännöistä – Tämä ei ole todellakaan hyvien käytäntöjen esimerkki, vaan ihan päinvastaista. Tämä osoittaa, että toimielimet eivät aidosti tee yhteistyötä. Tai ainakin tämä osoittaa, että se ei toimi, jos ei ajatella yhteisöllisesti yhteisön oikeuks, oikeuden puitteissa. On myöskin ällistyttävää, jos ajatellaan keskustelua talouden osalta – Hannoverissa alkuvuodesta kuultiin, että tietotekniikan alalla ihmiset ovat sitä mieltä tällä alalla, että todella nopeasti tarvitaan säännöt. Ala itse siis odottaa selkeästi meidän toimiamme niin, että me täällä jotain tekisimme. Olen yllättynyt siitä, että neuvoston puolelta – jatkuvasti toistetaan viestiä, kun epämuodollisesti keskustellaan eri tahojen osalta. Annetaan ymmärtää, että oikein tiedetä vielä, miten tämä kaikki toimii, että meidän työ olisi ollut ikään kuin niin huonoa täällä parlamentissa, niin minä olen kyllä yllättynyt, kun juuri tämän alan ihmiset ja kansalaiset saavat mahdollisuuden tutustua siihen, eikä kukaan ole – tällaista kommentoinut. Ja lopuksi minä tunnen jäsenvaltioita, joita kyllä kiinnostaa, että hyvin nopeasti löydetään eurooppalainen ratkaisu. Ja olisi mielenkiintoista varmasti keskustella siitä, mitkä jäsenvaltiot ovat niitä, jotka tietoisesti nyt jarruttelevat, ja mitkä jäsenvaltiot lähtevät tähän peliin, jotta ei saataisi mitään tuloksia aikaiseksi. Minä olen sitä mieltä, että tällainen viivyttely, ettei tehdä poliittista työtä, niin tämä kyllä haittaa kovasti Euroopan tulevaisuutta. Monet asiat, jotka olisi voitu säädellä aikapäiviä sitten, ovat jääneet säätelemättä ja tämä on kyllä huono asia koko Eurooppa-hankkeelle kaiken kaikkiaan. Kiitos. Joseph. Kiitoksia Joseph. Anna hyvin lyhyesti, koska meillä on seuraava puhuja jo tulossa paikalle. Niin, no minä luulen, että olisi mielenkiintoista, jos todellakin komission sitoumukset ja toisaalta sitten USAn uh, Attorney General Generalin sitoumukset toteutuisivat, jos jotenkin mielet ja henget tällä tavalla kohtaisivat. Mutta täytyy odottaa ja katsoa, miten käy. Ja jos nyt sitten on totta, mitä sanotaan, että oma neuvostomme laahaa jalkoja, niin meidän täytyy ilman muuta odottaa ja katsoa, mitä tulema pitää. Minä en usko, että tässä kontekstissa, no tässähän mainittiin kollega Bonin suulla aikaraja, mutta en usko, että se nyt liittyy amerikkalaiseen aikataulutukseen. Enkä usko, että asiat etenevät, jos asioita viivytellään. Minä ehdottaisin, että työstämme tätä asiaa. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä asia kansalaistemme suojelun kannalta ja lakiemme suojelun kannalta myös. Ja sillä on vaikutuksensa myöskin USA. Meidän on tehtävä enemmän työtä, ei pelkästään USA-hallinnon kanssa ja kollegoittemme kanssa USA-kongressissa. Meidän on tehtävä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa yhteistyötä USAssa, koska ne voivat olla meidän liittolaisiamme taistelussa asiatonta tietoihin tunkeutumista vastaan. Kiitoksia Anna. Nyt halusin säästää muut, hieman aikaa Janille, jotta hän voisi vielä käsitellä tätä yhteenvedon omaisesti. Kollegat ovat todellakin olleet kiinnostuneita näistä kysymyksistä. Ja sitten Josefin esille ottamat kohdat ovat mielenkiintoisia ja ja nyt neuvostosta päin odotetaan sitten todella muhkeaa lainsäädäntöpakettia, ja parlamentti on tässä hyvin tarkkaanlaisena ja aktiivisena. Voitko vielä tehdä yhteenvedon tästä? Kiitos. Aluksi haluaisin sanoa, että meille oli selvä alusta asti, että tämä ei tapahdu suhteessa jonkin kolmansiin maihin, vaan me päätämme Euroopan unionissa itse, minkälaiset oikeudelliset puitteet meillä tulee olemaan. Ja tämä on hyvin tärkeä seikka myös siksi, että transatlanttinen kauppasopimus mainittiin. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on hienoa, että uusi komission valittu puheenjohtaja mainitsi yhä uudestaan sen, että tietosuojasta ei neuvotella näissä puitteissa, kun me olemme juuri luomassa uusia sääntöjä, me luomassa säännöt, jotka koskevat kansalaistemme perusoikeuksia, mutta myöskin ajatellen omien yritystemme etuja, omien talouksiemme etuja, koska kuten Josef esitti, tämä on merkittävä seikka kyllä, että kilpailun haittaa on tällä hetkellä eurooppalaisille kilpailijoille suhteessa kolmansiin maihin, joiden yritykset tulevat tänne ja voivat helposti valita yhden 28 järjestelmästä luoda tällaisen yrityksen, jolla vain postiosoite tai nettiyrityksen ja tarjota tuotteita tai Euroopan markkinoille. Ja tämä saatava päätöksen ja siksi täällä Euroopan parlamentissa sovimme laajasti ja yhdistimme muutaman asian – oikeusvarmuus ja luottamus kansalaisten silmissä siitä, että standardeja ei lasketa, vaan vahvistetaan. Ja toisaalta selkeä sitoumus harmonisointuihin yhtenäisiin oikeudellisiin puitteisiin Euroopan unionissa. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos jatkamme tämän sopimuksen konsensuksen ajamista. Ja toivon, että tämä on myös neuvoston lähestymistapa. Voin vain sanoa, että yksi syy siihen, että neuvostossa oli ongelmia, tai että näimme ongelmia neuvostossa, on se, että kaanan heitetty sellaisia kysymyksiä, jotka eivät sinne ollenkaan kuuluneet. Eli ei pyritä noudattamaan tätä ajatusta, että yhtenäistetään oikeudellisia puitteita, vaan että pirstaloidutaan yhä enemmän. Ei siis mennä siihen suuntaan, mitä parlamentti ja komissio parlamentin nimissä on ajanut. Kyseenalaistettiin artikla 8 perusoikeuskirjasta, jossa sanotaan, että henkilötietoja ei voida työstää ilman, että on suostumus tai oikeusperuste, joka selittää, että on oikeutettu syy siihen ja sitten selitetään, että voi olla jotain muita työstämisaloja. Tämä täysin rikkoo yhtä sellaista perusperiaatetta, jonka parlamentti on esittänyt jo kesällä 2011. Eli tässä tehdään nyt sellaisia ehdotuksia, jotka eivät ollenkaan tänne kuulu. Jos ne edettäisiin ulkopuolelle, niin päätös ehkä saataisiin nopeasti. 95-46 direktiiviin meni kyllä useita vuosia, mutta alusta loppuun ja komissiolta tuli uusi ehdotus ihan aluksi ja tähän menee totta kai enemmän aikaa. Kuten Axel Foss tai muut sanoivat, kolmikantaneuvottelut tarvitaan vielä ja totta kai – jos neuvostossa vain hyväksyttäisiin parlamentin kanta, niin kyllä neljä vuotta sopisi ihan hyvin, mutta oletan, että näin ei kuitenkaan käy. Joten meidän on tehtävä yhteistyötä ja se on mahdollista ainoastaan, jos tapaamme kolmikantaneuvotteluissa. Ja meidän on keskusteltava sisällöstä, koska tällaisia keskustelun kohtia varmasti on. myös suhtaudumme hyvin avoimesti, olemme toistelleet tätä yhä uudestaan. Me haluamme ratkaista avoimet kysymykset ja väärinkäsityksiä oli varmasti aluksi paljon – me kaikki ymmärrämme tämän, kun joudumme oppimaan monia asioita heti aluksi, kun asia on niin monimutkainen, satoja artikloja ja niin monia asioita, joita kukaan ei täysin tuntea alusta. Mutta nyt sanoisin, että nyt on aika saada tuloksia aikaiseksi. Jos voimme tässä auttaa, olemme tyytyväisiä. Olettaisin, ettei ongelma olisi, jos Libe, sihteeristö ja Claude Morais puheenjohtajana kutsuisi yhden ministerin tai ne ministerit, joilla on jotain sellaista esitettävää, jota ei parlamentin kannassa ole otettu huomioon. Mielellämme keskustelemme heidän kanssaan näistä kysymyksistä. Mutta koskahan neuvosto muuten nyt edistyy? Olen hyvin iloinen siitä, että edustaja Lauristin on direktiivin osalta esittelijä ja voin sanoa jälleen kerran, että tämä meille paketti. On hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että olisi huono asia, jos ei sovita ainakin minimistandardeista lainvalvontaviranomaisten osalta. Me puhuimme tuota, euro, tuosta eurooppalaisesta tutkintapyynnöstä ja siinä nähtiin, että parlamentti oli etunenässä toivoen, että tietosuojasta hyväksytään jälkikäteen yhteissäännöt, kun puhuttiin vastavuoroisten tutkintatoimien hyväksymisestä, vaikka ei esitetty selkeitä minimistandardeja jäsenvaltioiden osalta. Joten minusta tuntuu, että jäsenvaltiot voivat nyt sanoa, että parlamentti on osoittanut meille, että voitaisiin vahvistaa yhteistyötä jos luotetaan siihen, että jäsenvaltiot kantavat tämän vastuun nyt, joten siksi ehdottaisin, että mahdollisimman pian kesätauon jälkeen saamme yhteisen varjoesittelijöiden kokouksen järjestetty edustaja Lauristin ja minä yhdessä. Ja voimme sitten katsoa sitä, miten voimme noudatella niitä suuntaviivoja, joita on maalattu täällä tänään ja edetä mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitoksia paljon, Jan. Me varmasti haluamme yhteistä strategiaa tämän paketin osalta ja yhteistä strategiaa siitä, miten tätä implementoidaan. Ja on hyvä, että koordinaattorit ja varjoesittelijät voivat tästä siis kuulla ja keskustella yhdessä. Varmasti syyslokakuussa palaamme tähän ja saatte myös varjoesittelijöiden kanssa yhteisessä kokouksessa käsitellä tätä Eli tämä viestintä on erittäin tärkeä. Kiitokset kaikille. Kiitokset siis kollegat siitä, että olette pitäneet kiinni aikataulusta. Seuraava aihe on asia, joka käsitellään suljetuin ovin, joten uusille edustajille tiedoksi niin se, että tämä on edustajille ja henkilökunnalle, valiokunnan henkilökunnalle. Sofi, älä kiusaa minua. Tämä on minun ensimmäinen päiväni tässä tehtävässä. <laughs> Enää viisi vuotta. I just want to... Minä voisin tehdä se joku toinen päivä. Oh, it's been agreed. Haluaisin vain pöytäkirjoihin, kun koordinaattorit ovat tämän päättäneet, mutta minä kovasti vastustan sitä, että Safe Harbor-säännöistä keskustellaan suljetuin ovin. Mielestäni tämän valiokunnan johdon pitäisi pyytää Euroopan komissiota oikeuttamaan kirjallisesti, koska tämä noudattelisi nykyoikeuskäytäntöä avoimuuden osalta. Ja luottamuksellista käsittelyä tarvitaan ainoastaan silloin, kun on tietty oikeutus. Minä en näe mitään oikeutusta tässä. Nyt ei ole kyse lainsäädännöstä ja neuvottelusta, vaan heistä tämä vain noloa. Joten minä todella voimakkaasti tätä vastustan ja haluan kirjallisen selityksen komissiolta. Itse asiassa minulla on tämä kirjallisena, koska minä osasin ennakoida. It's not... Jos tuo on ihan sama teksti kuin edellisessä, me haluamme kunnon perustelut. It's a more superior version. Tämä on aivan alkuperäinen versio. Niin, sitten vakavasti vielä tähän. Yksi koordinaattoreista otti tämän esille ja nyt me siis teemme tämän poikouksen Safe Harbor-kysymyksessä vain tässä nimenomaisessa kokouksessa, koska haluamme suuntalinjoja, ja haluamme suuntalinjoja yleensäkin sille, mitä käsitellään suljetuin ovin. Ja koordinaattorit olivat sitä mieltä, että ja siis ei, kaikki eivät halunneet sitä, että se pidetään suljetuin ovin, mutta nyt se on perusteltu mutta syyskuuhun mennessä sitten saadaan selkeämmät suuntaviivat tästä, mutta tämä oli siis koordinaattoreiden päätös. Me haluamme, että meillä on selkeät suuntaviivat niin, että meidän tarvitsee joka kerta keskustella siitä, mikä käsitellään suljetun ovin ja mikä ei. Ja Safe Harbor kysymyksessä oli tiettyjä ristiriitoja tämän menettelyn soveltamisen osalta. Mutta jos nyt voisit luottaa minuun, niin kun sanon, että me saamme tähän kysymykseen vielä selkeät suuntaviivat. Trust you anyway, and if you... Luotan sinun joka tapauksessa. Ja kyllä tämän päiväisen poikkeuksen voin hyväksyä, mutta haluaisin tehdä selväksi sen, että kyse ei ole siitä, että koordinaattorit päättävät, miltä nyt avoimuus tuntuu ja milloin ei, koska avoimuus perustuu sääntöihin. Emme voi näitä sääntöjä jättää huomioimatta noin vain mielihaluimme mukaan. Kyse ei ole minusta tai jostakusta muusta, vaan siitä, että kansalaisilla on oikeus tietää. Ja nythän me suljemme kansalaiset pois tämän asian ulkopuolelle luotan puheenjohtaja sinuun niin kauan kuin minu, minua kuunnellaan. Eli tässä kielletään kansalaisilta oikeus kuulla asioita. Eli ei riitä, että sanotaan, että tässä nyt koordinoidaan ja kuullaan, koordinaattoreita kuullaan, tai koordinaattorit kuulevat tämän näistä suuntaviivoista. Eli täytyy antaa perustelut. Ei tämä ollut mikään fiiliskysymys, vaan he tekivät siitä aivan päätöksen. Kyllä tästä tehdään sitten kirjallisestikin jotain ja me teemme syyskuun kokousta varten selkeät suuntaviivat, jotka koskevat koko valiokunnan työskentelyä. No, voimmeko nyt mennä eteenpäin? This is going to be, the whole idea of this was not to confuse the new member. Ei haluttu nyt mitenkään hämmentää uusia edustajia tällä asialla.